Okay, colleagues, we can start. You don't have... No niin, kollegat. Aloitellaan sitten. Ei tässä tarvitse odotella, kun kerran kaikki tärkeimmät ihmiset ovat jo täällä. We have now on our agenda point eight. Meillä on seuraavaksi kohta 18, unionin pelastuspalvelumekanismi käsiteltävänä. Ja meillä on täällä keskustelu tulossa viime marraskuussa. Komissio julkisti, julkisti ehdotuksen, että voidaan uudistaa pelastuspalvelumekanismia, kuinka koordinoida ja tuetaan jäsenvaltioiden toimia pelastuspalvelumekanismin puitteissa, jotta voidaan vastata sitten luonnon katastrofeja ja ihmisten aiheuttamien katastrofien unionissa ja sen ulkopuolella. Pyrimme tässä vahvistamaan ennaltaehkäisymekanismia ja vahvistamaan unionin toimintakykyä vastaamaan katastrofeihin, jotta voidaan luoda tällainen unionin tason tähän asian keskitetty mekanismi. Ja taataan se, että mekanismi on hyvin joustava ja nopea hallinnolliselta kannalta nähden. Lainsäädännöllinen erotus on, on annettu Envi, Regi ja, ja budjettivaliokunnan ja TV-valiokuntaan. Tekee myöskin tästä lausunnon. Ja me, meitä on pyydetty myöskin Envi mukaan tämän artik- säännön 54 mukaisesti, että jaettu toimivalta olisi näissä katastrofi vastausasioissa unionin ulkopuolella pelastuspalvelun toiminnan puitteissa. Sergejana Tsovko on tässä vastuuhenkilö ja nyt kuullaan enemmän komission lakertuksesta. Täällä on Johannes Luhna. Eko, hätätilanteiden hallinnon osaston johtaja täällä. Tervetuloa. Nyt teillä on puheenvuoro. 10-15 minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minä puhun hyvin lyhyesti, kerron teille yleiskatsauksen siitä, mitä olemme ehdottaneet. Lyhyesti sanottuna tässä näette ehdotuksen. Ehdotus koskee ennen kaikkea ennaltaehkäisyä, siksi, koska tiedämme, että Euroopan unionissa ennaltaehkäisyt toimenpiteet ovat riittämättömiä luonnonkatastrofitilanteissa. Varmasti ajattelette tässä viime vuoden metsäpaloja, joissa kuoli yli sata ihmistä. Ne olivat erityisen pahoja tuhoja Portugalissa. Vuonna 2016 oli myös metsäpaloja ja samoin tulvia eri puolilla Eurooppaa. Niissä kuoli monia ihmisiä ja taloudelliset tuhot olivat suuret. Tämä ennaltaehkäisyaihe pätee EUn lisäksi myös kansainvälisessä kontekstissa, erityisesti naapurivaltioissa, Sendain sitoumusten yhtenä osana, joihin olemme sitoutuneet unionin sisä- ja ulkopuolella. Ja toinen syy tämän ehdotuksen tekemiselle on riittämätön valmistautuminen. Olemme monta kertaa havainneet että tietyissä riskiryhmissä, tulvissa, metsäpaloissa, tarttuvissa taudeissa Eurooppa ja sen jäsenvaltiot eivät ole riittävän hyvin valmistautuneita toimimaan näissä katastrofeissa. Eräs todiste siitä on se, että vuodesta 2002 lähtien EUn budjetista on maksettu yli miljardi euroa korvauksena – näistä luonnonkatastrofivahingoista jäsenvaltioille. Kulujen puolesta tulvat ja maanjäristykset ovat olleet kaikkein pahimpia tuhoja. Ja kolmanneksi riittämätön vastausjärjestelmä. Nykyinen järjestelmä on tällainen pooli, jossa on tiettyjä resursseja, ja jos tarvitaan sitten tämän poolin ulkopuolelta resursseja, niitä pyydetään, ja sitten pitää odotella, ne tulevat tai eivät tule. Ja jos toimii pelastuspalvelussa, niin silloin pitää yrittää valmistautua ja vähentää näitä odotteluaikoja. Meidän palvelumme toimii vuoden joka ikisenä päivänä ja sen on tarkoitus toimia nopeasti ja nykyjärjestelmässä. Jos tarkastelee resursseja, tällaisia spontaaneja tarjouksia, jotka eivät ole puolissa, niiden odotteluun menee liikaa aikaa. Esimerkinomaisesti kerron, että viime kesänä Ranskassa oli, oli tapauksia ja sitten Irma-myrskyn uhreja myös Karibialla, joille piti saada apua tästä puolista näiden vapaaehtoisten sitoumusten kautta. Pyyntö esitettiin, Unkari tarjosi jotain ja, ja joku muutalaista suolaveden puhdistusjärjestelmää amerikkalaisille, mutta se oli liian myöhään. Tätä haluamme kehittää ja hallinnollisen puolen yksinkertaistaminen, jos päällä on hätätilanne ja kello on kaksi aamuyöllä, niin silloin ei paikalla ole juristeja ymmärtämässä ja selvittämässä sitä, että mitä nyt voidaan rahoittaa ja miten. Nykyisellään systeemi on vähän sellainen, että niin siinä täytyisi toimia. Järjestelmä on ihan liian monimutkainen näiden rahoitussääntöjen puolesta. Nämä ovat siis se, ne neljä pääasiaa tässä. Ennaltaehkäisystä vielä yksi ehdotuksen eräs suurimmista muutoksista, joka kattaa noin kolme neljäsosaa, on se, että työstämme suurin osa tapahtuu EUn sisäpuolella, eli nuo, nuo vihreät pallot tuossa, ne ovat siis rakennerahastojen varoja, joita käytetään valmistautumiseen. Ja siniset pallot kuvaavat sitten sitä, mitä on tähän pelastuspalveluun käytettävissä. Ja johtopäätös on se, että tuota vihreää osaa on hyödynnettävä paremmin. Tätä ei mainita sinällään tässä lainsäädäntöehdotuksessa, mutta se mainitaan tiedonannossa. Ja jo ennen tämän ehdotuksen tekemistä olimme aloittaneet keskustelun maatalouden, aluekehityksen pääosastojen kollegoiden ja muiden kollegoiden kanssa, jotta nämä varat saataisiin rakennerahastoista tehokkaampaan käyttöön. Tämä yhdistettiin tähän ehdotukseemme. Ja sitten tuossa kansainvälisessä osassa naapurivaltioissa tai maissa, joihin EU saattaa laajentua, siellä käytetään naapuruusvaroja, pelastuspalveluvaroja myös tähän valmistautumistyöhön, sen kehittämiseen ja kansainvälisesti käytämme humanitaarisen avun varoja ja pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden pääosaston varoja myös. EUn ulkopuoliset operaatiot, tämä kalvo ja seuraava, ne, niitä täytyy käsitellä yhdessä. Mitä pyydämme EU-jäsenvaltioita tekemään? No sekä EUn sisä- että ulkopuolella pyydämme resursseja tähän vapaaehtoiseen puuliin, reserviin – ja jotta tästä toiminnasta tehtäisiin houkuttelevampaa, niin silloin eri toimintojen rahoitustasoja nostetaan, jotta jäsenvaltiot laittaisivat sinne mahdollisimman paljon resursseja ja osallistuvat jäsenvaltiot saisivat sitten korkeamman rahoitusosuuden. Tämä on pitkäaikainen toive kaikkein aktiivisimmin rahoitusta tarjoavilta jäsenvaltioilta ja tätä toivetta komissio on nyt lähtenyt toteuttamaan jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä muun muassa kuljetuskapasiteetin kokoamisessa tämmöiseen, täm, tällaiseen reserviin. Siinä, siitä korvausosuus on 100 prosenttia. Viimeinen oli metsäpaloja Chiilessä ja sieltä pyydettiin apua ja me lähetimme sinne espanjalaista, ranskalaista ja portugalilaista kalustoa ja ihmisiä tulivat takaisin yhdellä lennolla, jonka EU sataprosenttisesti rahoitti. Se totta kai maksoi jotakin, ja tarkoituksena on tehdä tästä kustannustehokkaampaa, kun tuodaan näitä resursseja yhteen. Tätä tekstiä ei tarvitse lukea, mutta laitoin sen sinne, koska tämä on suurin muutos, joka tässä, tässä nyt on artiklassa 26. Tässä todetaan, että rahoitusapu näihin kriisivastaustoimenpiteisiin EUn ulkopuolella, jos sitä tarjotaan tästä pelastuspalvelubudjetista, sen ei tulisi estää – rahoitusta muista rahoitusvälineistä, eu rahoitusvälineistä siis. Ja että meidän täytyy varmistaa, että nämä instrumentit täydentävät toisiaan, jos niitä kerran rahoitetaan eu välineistä – tässä avun koordinointikeskuksessa on nyt koottu yhteen kaikki toimet, pelastuspalvelu ja, ja kaikki muutkin kriisivastaustoimenpiteet EUn sisä- ja ulkopuolella luonnonkatastrofeissa ja muissa, jotta varmistaisimme, että toimimme johdonmukaisesti ja muita toimia täydentävästi. Todellisuudessa tämä toimii hyvin. Se nähtiin viime kesänä Karibialla. Tämä toimii hyvin pelastuspalvelun ja humanitaarisen avun kesken – ja toimet täydentävät toisiaan myös näiden välineiden puolesta. Karibialla viime kesänä tarvittiin kiireellisesti kuljetusta ja Hollannin laivasto tarjosi meille sitten kuljetusta, jota EU rahoitti tätä laivaa siis. Ja laiva kuljetti myös Maailmanpankin tarjoamaa ruoka-apua. Tämä on sellaista täydentävää toimintaa, josta tässä puhun. Yhteisrahoitus eri välineistä, se on tärkeää ja siitä syystä, että usein saamme esimerkiksi pyyntöjä hoitotiloista, joillain jäsenvaltioilla on sellaisia eri kokoisina, joita he voivat mielellään tarjota kolmansille valtioille, mutta eivät voi rahoittaa näitä juoksevia kuluja. Me emme voi rahoittaa juoksevia kuluja tästä pelastuspalvelubudjetista. Ja ajatuksena on se, että jos tällaisia lääkinnällisiä tiloja tarvitaan, niin silloin yhteisrahoitus voidaan hoitaa pelastuspalvelubudjetista tuohon valtioon ja sitten humanitaarisen avun budjettikohta tai mikä tahansa muu budjettikohta voi hoitaa operatiiviset kustannukset. Toinen ehkä vähän hölmöesimerkki, mutta se oli ainakin itselleni valaiseva esimerkki, on se, että me saimme pyynnön maailman terveysjärjestöltä lähettää liikkuvan laboratorion Kongon demokraattiseen tasavaltaan Angolan rajalle keskelle ei mitään ja sinne piti lähettää kuusi saksalaista tutkijaa Hampurista ja niin tehtiin ja se meni ihan hyvin, mutta tällaisessa tilanteessa yleensä tarkastetaan, että tulliasiat ovat kunnossa ja logistiikka toimii ja muun muassa evaku- evakuointitoimet ovat kunnossa, jos on kyse tartuntataudista. Ja ratkaisuna, ratkaisuna oli, että evakuointi tehtäisiin lentokoneella. Me tarvitsimme tietysti jonkun katsomaan sinne, minkälaista kiitorataa siellä on ja arvioimaan, voidaanko siellä lentää. Eko lentää äh, Kongossa ja se rahoitetaan budjettikohdasta, mutta minulle sanottiin, että sitä ei voi käyttää pelastuspalveluoperaatioon, kun siinä on kyse äh, humanitaarisesta avusta, eli tästä budjettikohdasta sitä ei voi rahoittaa. No, tällä toiminnalla kuitenkin olisi ollut aivan selvä lisäarvo, ja silloin rahoituksen voi yhdistää eri budjettikohdista, jotta vältettäisiin tällaiset tilanteet ja mahdollistettaisiin se, että jos tiedetään, että paikalla on resursseja, ja resursseja nimenomaan, joita jäsenvaltiot haluavat käytettävän humanitaariseen apuun, että niitä tosiaan voidaan käyttää siihen. Ja tuolla Kongossa yhdistettiin pelastuspalvelu- ja humanitaarisen avun toimintaa ja varmistettiin, että kummankin periaatteita kunnioitettiin. Saimme avunpyyntöjä ja myös epävirallisia avunpyyntöjä, joita joihin emme suostuneet, muun muassa Jemenissä, äh, Irakissa sotatoimialueella. Näistä asioista keskustelimme ja varmistimme, että periaatteita noudatetaan ja joudumme sanomaan aika usein myös ei. Ja viimeinen kohta. Artiklassa 16 kohdassa 1 on myös muutos ja se koskee tuota aktivoinnin kestoa Eli 90 päivän jälkeen joko saadaan jonkinlainen täydennys tai sitten se operaatio lopetetaan. Ja tämä johtuu ihan omista kokemuksistamme. Yleensä jäsenvaltiot toimivat nopeasti, mutta jos joku jäsenvaltio sanoo, että odotellaan nyt ja tarvitaan aikaa, pitää käydä ministerineuvoston läpi ja näin poispäin, se voi johtaa tilanteisiin, joissa aktivointi on auki yli kuusi kuukautta. Pelastuspalvelu on lyhyen aikavälin toimintaa, heti tapahtuvaa toimintaa sellaisilla välineillä ja haluamme varmistaa, että nämä aktivoinnit eivät jää roikkumaan avoimeksi iän kaiken. Haluamme hyvän järjestelmän, joka toimii aina samassa järjestyksessä. Toiseksi viimeinen kalvo sitten tässä. Nämä aktivointien määrät viime vuodelta. Kokonaismäärä 32. Ja nuo aktivoinnit ovat hyvin erityyppisiä, vaihtelevat paljon vuodesta vuoteen. Kaksi eurooppalaista metsäpaloa, kaksi hurrikaania kolmasissa maissa. Viime vuosi oli kiinnostava, koska meillä oli tilanteita, jossa muun muassa Sint Martinin, St. Martinin saaret olivat mukana ja siellä osa saarista on juridisesti osa Euroopan unionia ja osa ei, mutta siitäkin selvittiin viranomaisten toimesta hyvin. Kaksi interventiota tehtiin myös Bangladeshissa YK koordinoimana, jossa osa rahoitimme humanitaarista kumppanuutta pelastuspalvelurahoilla. Sinne kuljetettiin Okspasaariin koordinaatiokeskus ja Irakissa, Mosulissa oli tämä suuri sotatoimi ja siellä tarvittiin lääkinnällistä apua nopeasti. Teimme yhteistyötä Ekon toimiston kanssa alueella ja lääkkeet toimitettiin WHOlle ja sitten lentokoneet lähtivät paluumatkalle. Nämä interventiot olivat hyvin monimutkaisia, mutta ne olivat tässä poikkeuksena. Sitten viimeinen kalvo. Tämä kysymys on se, joka varmaan täälläkin esitetään. Eli minkälaisia avunpyyntöjä tulee EUn sisäpuolelta? Ne ovat tuossa sinisellä ja ulkopuol- EUn ulkopuolelta keltaisella. Eli ulkopuolisia avunpyyntöjä on yleensä hieman enemmän kuin EUn sisältä tulevia, mutta se ei vielä sano intensiteetistä mitään. Viime vuonna tuo metsäpalokausi Euroopassa vaati paljon enemmän työvoimaa kuin muut operaatiot, mutta ylipäänsä operaatioita pyydetään myös EUn ulkopuolisiin maihin aika runsaasti. Erityisesti EUn lääkintäjoukot toimivat useissa paikoissa yhteistyössä WHOn kanssa ja myös sellaisissa paikoissa, joissa luonnonkatastrofi on iskenyt. Kiitoksia puheenjohtaja. Okay. Thank you, Mr. Luhner. Now the floor go- Kiitoksia. Sitten edustaja Sofko, olkaa hyvä. Thank you very much. Thank you. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän herra Luhneria tästä erittäin hyvästä esityksestä koskien tätä työtä ja tulevaisuutta ja työtä, jota haluatte jatkaa tällä linjalla. Hyvät kollegat, viime syyskuussa kävimme keskustelua täysistunnossa Euroopan unionissa tapahtuneista metsäpaloista Euroopan parlamentin jäsenet ottivat esille kysymyksen, joka koski sitä, että nykyinen mekanismi ei ole riittävä, jotta voitaisiin puuttua laaja-aloisiin kansallisiin katastrofeihin, kuten, kuten tulviin ja metsäpaloihin, joita tapahtuu muun muassa Etelä-Euroopassa, eikä vastauskapasiteetti ole riittävä. Haluaisinkin pyytää Junkerin ja Stalinisin aloitteesta Äh, koskemekanismi, jolla, jolla niin kyseessä on tämä Risk EU, EU avustusvalmiuksien reservi, joka loisi kapasiteettia, jossa otetaan mukaan ilmasta tehty äh, metsäpalotorjunta, etsintä ja pelastuspalvelu, hätäsairaalojen perustaminen ja niin edelleen. Haluaisin vielä korostaa jotakin huolia, jotka liittyvät tähän lainsäädäntöehdotukseen – ja haluaisin kysyä teiltä, herra Lyhner, yhteisestä, eh, yhteisestä komentoijarakenteesta. Haluaisin tietää niistä jäsenvaltioista, joilla on erityisiä eh, rakenteita, jotka eivät ole luopuneet tietystä toimivaltuuksistaan. Tulevatko ne jäämään epäsuotuisen asemaan tulevaisuudessa, kun lainsäädäntöä muutetaan? Edelleen humanitaarisesta avusta Euroopan unionin ulkopuolella. Mitä komissio aikoo tehdä lisätäkseen koordinaatiota YK tahojen kanssa humanitaarisella puolella niin, että ei muutettaisiin näkemystä EUsta eh, neutraalina toimijana. Tämä oli yksi huolista, jonka jotkut kansalaisjärjestöt ilmaisivat jotka siis toimivat konfliktialueilla. Tässä on kaksi suurta huolta. Ensinnäkin tämä komentorakenne, jota ehdotetaan, että voidaan hallinnoida tätä uutta reserviä, jota olette luomassa Kroatian kantaisissa maissa perustuslain mukaan ei voida antaa lentokoneita käyttöön ilman puolustusministerin lupaa. Ja uskon, että on muitakin maita, joissa on pelastuspalvelu mandaatti puolustusministeriössä. Tämä on aika vaikea tilanne, jos yritetään tällaista luoda. Minun mielestäni olisi paljon parempi, että vahvistaisimme kansallisia resursseja ja toimivaltuuksia. Okay, thank you. And the other speakers from the sitten Cecil siis Kienge. Olkaa hyvä. Grazie. Kiitoksia. Kiitokset myöskin näistä tiedoista annoit tänään meille. Myös tämä väline on hyvin tärkeä koko unionin kannalta. Myös Italia. Italiassa tunnetaan, että meillä on myöskin paljon katastrofeja ja metsäpaloja, jotka mainittiin Italian kollegan taholta juuri – ja myöskin maanjärjestyksiä, joissa pelastuspalvelulla on ollut hyvin tärkeä rooli. Ja nämä toistuvat vuosittain melkein meillä, nämä katastrofit. Ja sitten toinen asia myöskin ovat tulvat, eli joet, jotka tulvivat. Kyllä tässäkin pelastuspalvelun pitää olla aina etulinjassa. Ei pelkästään siinä mielessä, että pyritään suojelemaan ja avustamaan ihmisiä, vaan myös tapauksessa myöskin jotka täällä mainittiin, tämä ennaltaehkäisy, niin se on hyvin tärkeä aspekti. Ja kun tässä kerran luotiin tällainen rakenne, rakenne, joka tukisi sitten kaikkien jäsenvaltioiden toimia, niin mietinkin tässä, että onko tästä tehty joku mahdollisuus, voidaan kysyä kaikilta jäsenvaltioilta, että he voivat sitten antaa, tehdä uudistuksia lainsäädäntöä kuinka voidaan ennaltaehkäistä katastrofeja, kuinka voidaan tämä ottaa huomioon pelastuspalvelussa. Pelastuspalvelukin voi itse toimillaan päästä vain johonkin tiettyyn vaiheeseen saakka, mutta monissa maissa kuitenkin, kuten tässä asiakirjassakin mainittiin, se, jos ei käytä tätä uutta välinettä nyt hyväkseen, niin silloin ei käytä tarpeeksi syvällisesti näitä mahdollisuuksia hyväkseen, joita voitaisiin tällaisissa ennaltaehkäisytoimissa tehdä. Ehkä olisi ehkä hyvä mennä tässä askel taaksepäin ja auttaa monia muitakin maita. Tietenkin voidaan aina enemmän kiinnittää huomiota pelastuspalveluun meilläkin. Mutta kiitokset kuitenkin tästä työstä, jota teette, että näin voidaan vielä nopeammin jäsenvaltioiden tasolla vastata kriiseihin. Kiitoksia Maria Hoipu seuraavaksi. Ja, herzlichen Dank. Kiitoksia. Kiitoksia herra Luhna myös teidän esityksestänne ja analyysistänne. Tietenkin me täällä vihreiden puolella me olemme ihan täysin samaa mieltä komission kanssa. Erityisesti moninaisissa luonnon katastrofeissa pitäisi katsoa, että tulemme aika nopeasti omille toiminta kykymme rajoille. Että nähdään myöskin, että aina samat jäsenvaltiot toimivat. Tämä johtuu siitä, että jäsenvaltiot ovat itse rahoittamaan toimintaansa. Tämä tietenkin on selvä selitys sille. Joten meistä komission ehdotus on hyvä, että hankittaisiin omaa varustoa, varustusta, ja että näin voidaan vähän sitten ottaa huomioon tämä siinä vaiheessa, että kansallista kalustoa tätä niin paljon. Myöskin EUn varoin rahoitus on hyvä näissä eri toimissa. Perustuspalvelun sitoutuminen tähän toimintaan on vain järkevää, jos unioni on tässä mukana siis. Tämä pitää tehdä myöskin enemmän kiinteämmässä yhteistyössä muihin EUn politiikkoihin nähden resilience, jota vastustuskykyä pitää tietenkin myöskin rakentaa. Se on tärkeää. Ja uskon, että tällä tavoin voimme parhaiten tehdä tätä ennaltaehkäisyä. Itse olen maatalouspuolelta ja olen hyvin tietoinen ma- ma- maataloudessa pitää myöskin varautua tulviin. No tietenkin tämä on parempi, että varautuu siihen jollain tapaa kuin että ole ollenkaan varautunut. Jotenkin tämä on tietysti hyvä asia, että tämä kiinnittää huomioon näihin muihinkin politiikan alueisiin. Sitten vielä kaksi kysymystä lopuksi. Ensinnäkin tämä Rescue EU-käyttö EUn ulkopuolella. Minulla on vähän sellainen käsitys, että tässä asiakirjassa, joka saamme etukäteen, että komissio laittaa painopistealueen EUn sisäisille toimille. Ja, ja näyttää siltä, että kaikki mikä on tuolla ulkopuolella, se on taas vapaaehtoisen järjestelmän puitteissa jatkossa. Olenko nyt väärässä vai onko niin, että myöskin EUn ulkopuolella tehdään tämän uuden järjestelmän puitteissa pelastuspalvelutoimia? Ja sitten toinen kysymys, rahoitus. 280 miljoonaa euroa lisärahoitusta. Minusta on tietenkin hyvin tärkeää, että varatoivat todellakin lisävaroja. Miltä tämä nyt näyttää oikein? Oletteko samaa mieltä, että tässä on lisävarat kyseessä vai siirretäänkö vaan täällä nyt olemassa olevia varoja jostain muualta? Ja oletan, että osa näistä rahoista tulee ulkopolitiikan alueelta, ja olisi hyvä kuulla mistä lähteestä. Ja haluaisin kuulla, onko suunnitelmia, että ottaa nämä varat olemassa olevista välineistä, vai onko kyseessä todellakin jo uusi tuore raha? Kiitoksia. Onko muita jäseniä, jotka haluavat vielä esittää kysymyksiä tai puhua? Ei, olkaa hyvä. Herra Luhne, teillä on puheenvuoro. Kiitos näistä kysymyksistä. haluan korostaa vielä, että pelastuspalvelu toiminta EUn tasolla määräytyy artiklassa 196 ja siinä puhutaan sekä ennaltaehkäisystä että näihin kriiseihin vastaamisesta. Ja siinä määritellään, minkälaista toimivaltaa meillä on, voimmeko, mitä voimme pyytää ihmisiä tekemään, voimmeko vaatia harmonisointia. No ne on, se on jätetty tämän ulkopuolelle. Esittelijä kysyi kysymyksiä. Me emme tässä edellytä, että jäsenvaltiot luopuvat toimivallastaan. Me pyydämme ihan yksinkertaista asiaa. Annan teille esimerkin näistä metsäpaloista. Meillä on Euroopassa riittävästi resursseja Portugalin tai Italian tai Ranskan metsäpalojen hoitamiseen. Mutta mitä tapahtuu, jos kaikki maat, joilla on näitä metsäpaloresursseja, niitä on seitsemän, mitä jos niihin kaikkiin iskee metsäpalo samaan aikaan, silloin emme onnistu. Ranskan viranomaiset halusivat auttaa, mutta siellä oli punainen hälytystila jo päällä, eli ei kansallinen poliitikko voisi siinä vaiheessa tehdä päätöstä lähettää sitä lentokonetta ulkomaille, vaikka sitä ei juuri silloin tarvitsi, tarvittaisikaan kotimaassa, mutta riski siihen on kuitenkin olemassa ja se riski on suuri. Mutta jos meillä on EU-tasolla jaettua jaettuja resursseja, ei mitään suurta laivastoa, koneita, mutta joitakin resursseja silloin voi totta kai auttaa. Ja toinen osa ratkaisua on se, että tehdään siitä houkuttelevampaa, että ylipäänsä näitä resursseja sinne reserviin laitetaan, jotta ne olisivat käytettävissä. Ja tässä haluan korostaa sitä, että jos resurssi on reservissä ja jos jäsenvaltio on itse tilanteessa, jossa se tarvitsisi näitä resursseja kansallisesti, se tietenkin voi tehdä niin, käyttää ne kotimaassaan itse. Se tietenkin pienentää tätä EUn reserviä, mutta emme, emme me tule määräämään, että mikä resurssi mihinkin laitetaan. Emme myöskään pyydä oikeutta koordinoida kansallisten viranomaisten yli. Me haluaisimme, että perustetaan tällaista reservikapasiteettia, ja teemme tämän käyttöönottopäätöksen vain jäsenvaltion pyynnöstä, emme itsenäisesti. Ja kun se resurssi on siellä tietyssä maassa, niin silloin se valtio vastaa totta kai siitä operaatiosta. Ja on tärkeää ymmärtää, että me emme pyydä tässä oikeutta sotkeutua jotenkin näihin kansallisiin operaatioihin, emmekä pyydä mitään lisävaltaa näihin kansallisiin resursseihin. Humanitaarisesta avusta, mitä teemme YK suurten virastojen kanssa. OCHA, VTO, punaisen ristin eri alajärjestöt. Ne ovat ne kolme tärkeintä kumppania. Näiden kumppaneiden, kumppaneiden kanssa neuvottelemme normaaleista toimintatavoista – Ja kuten sanoin, meillä on, itse olen työskennellyt humanitaarisen avun parissa, meillä on humanitaarista apua ja pelastuspalvelua yhdistelmänä siellä ja kaikki nämä kumppanit ovat puitesopimuskumppaneita. Me totta kai edellytämme ja kysymme sitä, kun kyse on monimutkaisista hätäoperaatioista, muun muassa turvallisuussyistä Eli ylipäänsä haluaisimme hyödyntää kollegoja, jotka ovat siellä joku, joku uniformu päällä. Mutta integroimme tämän myös sopimuksiin näiden kansainvälisten organisaatioiden kanssa silloin, kun EUn pelastuspal- silloin kun ne tulevat EUn pelastuspalvelun käytettäviksi resursseiksi. No sitten italialainen edustaja, hänen kysymyksensä Alussa sanoin jo, että kyse on osittain rahoituksesta, koska suurin osa ennaltaehkäisyrahoituksesta on rakennerahastoissa. Kyse on kuitenkin myös toimivallasta. Rakennerahastoilla voimme kannustaa jäsenvaltioita kehittämään niiden omaa valmiusresurssia ja rahoitusta tietyllä ehdollisuudella – se on jo nyt olemassa, mutta haluamme kehittää sitä edelleen osana monivuotista rahoituskehystä ja komissio esittelee tätä nyt keväällä ehdotuksessamme. Se on osana, koska kyse on tukikompetenssista. Haluamme jäsenvaltioilta valmiussuunnitelmia ja ennaltaehkäisysuunnitelmia ja huomannette, että nykyisessä lainsäädännössä jäsenvaltioiden täytyy tehdä tällaisia hallintosuunnitelmia, mutta niitä ei tarvitse lähettää komissioon. No nyt todetaan vain, että laatikaa ne ja lähettäkää meille. Ja jos on tapauksia, joissa jäsenvaltio vuosi toisensa jälkeen on aina samoissa ongelmissa, niin siellä on määräys, jossa todetaan, että siinä tapauksessa me komissiosta tarkastelemme näitä valmiussuunnitelmia ja keskustelemme asiasta sitten tuon jäsenvaltion kanssa – saksalaisedustajan kysymyksiin vastaisin, että tämä RESC EU on tällainen reservi, jota käytetään EUn sisällä. EUn ulkopuolinen logiikka on kahtalainen. Ensinnäkin kyse on reservin resurssimäärän kasvattamisesta, eli rahalliset kannustimet ovat suurempia, ja varsinkin jos tämä ehdotus hyväksytään – Eli lisää kannustinta laittaa resursseja tähän reserviin. Ja toisekseen tähän voi käyttää, tässä toiminnassa voi käyttää myös useita budjettikohtia ja tämä on, tämä on ollut monien jäsenvaltioiden toive ja ongelmana tähän asti on ollut se, että juridisesti tämä on ollut vaikea toteuttaa, sekoittaa pelastuspalveluja ja humanitaarista apua. Eli haluaisimme näitä spontaania tarjouksia edelleen mutta mieluummin ottaisimme resursseja sinne reserviin, jotta emme ole sen tyyppisissä ongelmissa kuin viime kesänä, jolloin meillä oli resursseja, mutta niitä ei saada riittävän nopeasti käyttöön ja jäsenvaltiot lähtevät pyytämään apua jo jostain muualta sillä välin ja saavat tuon yhteisrahoituksen kasaan sitten muista budjettikohdista. Tästä on neuvostossa tietysti keskusteltu Esimerkiksi lentokoneiden suhteen tutkailimme tilannetta rahoitusmielessä. Muun muassa Chilen metsäpalojen suhteen on tuot miljoonaa, ne ovat siis lisärahoitusta. 260 miljoonaa tulisi tuolta joustavuus, joustavuusvälineestä, ei siis mistään muusta budjettikohdasta, eli noin 260 miljoonaa ja noin 20 miljoonaa muista ohjelmista, mutta ei mistään ulkosuhteiden alalta vaan tuollaisia pieniä rippeitä muualta suurelta osin joustavuusvälineestä. Tämä on uutta rahaa, mutta se on kuitenkin nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa. Sitä ei ole korvamerkitty aiemmin mihinkään. Kiitos. Thank you. And now Mrs. Tsov. Kiitoksia edustaja Tsovkov. Teillä on vielä loppupuheenvuoro, hyvä. Thank you very much. Kiitoksia. Tässä on todella hyvin selvitetty, mitkä pyrkimykset ovat. Tulemme seuraamaan tätä kehitystä ja, ja mielelläni kahden keskenkin vielä puhuisin teidän kanssanne siitä, onko niin, että nyt tämä reservin vahvistaminen, tarkoittaako se sitä, että menetämme kapasiteettia pelastumaan palveluosalta omissa maissamme. Emme halua tällaista et, heikompaa asemaa kansallisella tasolla. Näinhän voi käydä, jos luemme tämän, luomme tämän vapaaehtoisen reservin, johon sijoitetaan uusia varoja. Tällaista emme haluaisi nähdä. Kiitoksia. Now I have to ask. Uh, Nyt haluaisin kysyä estyslistan kannalta että onko Achim Steiner jo täällä paikan päällä. Olette. Ei vielä. colleagues, uh, No niin hyvin. Hyvät kollegat, vieraamme on vähän myöhässä. Hän saattaa täällä 20 vai 4 olla paikan päällä, että pitää pitää nyt taukoa siihen saakka. Rentoutukaa ja jatketaan sitten 20 vai 4. Kiitoksia.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

extra.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 Claro,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

Okay, colleagues, we can now resume our committee. No niin, hyvät kollegat, voimme jatkaa kokoustamme. Menemme kohtaan 19. Aiheena on keskustelua YK on kehitysohjelman UNDPn hallinnojen Achim Steinerin kanssa. Puhumme täällä näistä kehittävän kehityksen tavoitteista. Olemme nyt myöhässä. Steinerhän oli neuvostossa ja, minäkin olin siellä kaikki alkoi vähän myöhään, niin mekin ehtineet oikein lounastaakkaan. Kolme varttia myöhässä oli pääpuhuja jäsenvaltioidenkin lounaalla ja no, tässä nyt todella jätin ei jälkeen, mutta koitetaanpa kirja-aikataulua kiinni. Tapasimme teidät New Yorkissa, se oli oikein mukavaa ja ystävällisesti otette vastaan meidän valtuuskuntamme korkeatason poliittisen foorumiin. Tiedämme, että te, teillä on nyt merkittävä työtehtävä näiden kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa ja myös näiden 19 kansakunnan kanssa, jota pääsihteeri vetää eteenpäin. Varmastikin puhutte näistä aiheista, kuten ministerinkin kanssa, mutta ennen kuin annan puheenvuoron teille, haluaisin hyvin lämpimästi toivottaa tervetulleeksi vieraamme. Täällä on Gambian parlamentin jäseniä, he edustavat eri valiokuntia kansalliskokouksesta ja 25 vuotta heidät on valittu nyt ensimmäistä kertaa demokraattisissa vaaleissa kampissa. Me tarvitsemme todella hyviä uutisia. Te olette meidän hyvät uutisemme. Tulette tänne ja tuotte sisään uutta demokratiaa ja uutta toivoa. Tämä on nyt hyvä mahdollisuus olla teillä täällä kuuntelemassa Steinerin puheita kestävän kehityksen tavoitteista. Valtuuskuntainen puheenjohtaja Musa Almonia sisää puheenvuoro vähän myöhemmin. Ja olisi oikein mukavaa kuulla teiltä uudesta demokratiasta ja myös kestävän kehityksen tavoitteista omassa maassanne. Nyt annan puheenvuoron Steinerille, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää, että puheenjohtaja ja hyviä valiokunnan jäseniä. Ja pyydän anteeksi, etten ehtinyt ajoissa. Tiedän, vaarallista parmaterikojen kanssa mutta jäsenvaltiot taas lukitsevat nyt huoneeseen, ei ole mitään mahdollista paeta sieltä. Ja toivottavasti tämä sitten maksaa sitten itsensä takaisin sitten parlamentin keskustelussa myöhemmin tämä investointi. Kuitenkin pystymme nyt tänne valiokunnan, että jatkettaisiin keskustelua. Ei tämä jotenkaan pääty tähän. Tämä keskustelu on tavannut teitä jäseniä täällä New Yorkissa. Ja nyt miksi tulin tänne puhumaan, oli se, että pyrin vahvistamaan – sitä, että on tehty kumppanuus Euroopan unionin parlamentin ja komission ja YK on kesken. Emme elä pelkästään vaikeita aikoja, vaan myöskin rauhattomia aikoja ja aikoja, jossa konfliktit, monenlaiset häiriötekijät ja kuten äärimmäiset ilma, ilmiöt ja kuivuus aiheuttaa sellaista painetta, joka on hyvin huolestuttavaa. En nyt kuvaa tässä pelkästään maailmaa näin synkin termein, vaan puhun tässä todellakin, että minä hallinnoijana tiedän, että viime vuosina ovat olleet me vuodet ovat aikoja, jotka ovat mitään tavallisia. Ei pelkästään konflikteja tuolla ja vähän jännitystä toisaalla, vaan tällä hetkellä kansainvälisellä tasolla perusperiaatteet ja arvot murentuvat. En tähän puhu pelkästään arvoista sinänsä, että pitäisi pysyä aina samoina, mutta perusperiaatteet, jotka ovat sallineet yhteistyön toimielinen kanssa, vaikka YK kanssa, sen yleiskokouksen tai ihmisoikeuskokouksen ja turvallisuusneuvoston kanssa, joissa tällainen ajatus järjestyksestä, siis tietyn tyyppisestä maailmanjärjestyksestä, sitä taas nyt tällä hetkellä heiluttavat monet poliittiset voimat. Tämä on varmaankin asia, joka monet valtiot tällä hetkellä voivat allekirjoittaa. Jos katsotaan tämän, tämän huoneen ulkopuolelle, niin ne, ei nähdä pelkästään, että Eurooppa kamppailee itsensä kanssa, vaan katsotaanpa sitten muutamaa tuhans mailit tästä vielä etelään ja kakkoon päin, niin nähdään, että siellä on alueita, joissa on monia konflikteita ja jännitteitä vallalla, joka on ennelta näkymätöntä siis Syyria ja sen vaikutukset, mutta ei pelkästään Syyria, vaan puolet maailmasta näyttää olevan siinä vaiheessa, että päättävät taistella toisten kanssa, joten Nämä ovat Kuwait ja Irakin jälleenrakennus. Eli kaikki nämä viime vuodet, kun Al-Qaidaa tai Dashia vastaan taisteltiin. Ja nyt tämä on kaikki maksanut 8 miljardia tämä jälleenrakennus, eli tuho, joka on monissa näissä vapautuneissa kaupungeissa nähty, jotka ovat hyvin vakavasti tuhoutuneita taistelujen aikana, ovat nyt paikkoja, jos halutaan, että ihmiset palaavat sinne, niin pitää luoda tällaiset perusolosuhteet sille, että voi palata. Voisin jatkaa nyt tästä vaikka kuinka paljon. Olen ollut Beirutissa, Libanonissa pari päivää. Ja Libanon itsessäänkin on jo maa, joka on hyvin poliittisesti herkässä tilanteessa. Mutta näin suhteellisesti se on myös maa, jossa on ehkä kaikkein eniten pakolaisia per kansalainen. Kun kansainvälinen yhteisö, YK, ne tukevat kyllä Libanonia tällä hetkellä, että voivat kantaa tämän taakan, että voivat ottaa vastaan isäpakolaisia palestinaisten pakolaisten lisäksi. Tämä on hyvin tärkeää. Tämä on myös osa sitä keskustelua, jota olemme käyneet viime päivinä täällä Brysselissä koska ilman tätä Libanonin ihmisten kapasiteetti ja valmiudet olla vieraanvaraisia pakolaisille, siis sen varsinaisessa merkityksessä vieraanvaraisia, se ei enää voi välttämättä säilyä. Miksi aloitan tällaisella juhannolla meidän aiheeseemme kestävään kehityksen toimintaohjelmaan Agenda 2030 on se, että tässä pitää olla yhteys myös toisiin asioihin, mitä nähdä nämä ja ymmärtää se, että miksi konflikteja syntyy radikalismin tai ääriliikkeen liikkeen takia. Ja tässä nyt ei puhuta pelkästään Lähi-idän tai Pohjois-Afrikan maista. Meilläkin näkyy radikalismia täällä ihan Euroopan sydämessäkin. Nuorten ihmisten syrjäytyminen. He eivät enää usko tähän järjestelmään, johon heidän elämänsä pitäisi sopeutua. He ovat joko työttömiä, nuoria tai kulttuurivähemmistöjä. Ja tämän kaikki on vaikeuttanut teidän elämäänsä huomattavasti. Antaa tästä vaikka esimerkki. Tai kuinka voin kertoa teille sen, että tämä vuosituhannen tavo- tavoitteet vuonna 2050 mennessä – tai Rion joskus 2012 se pito. Nämä kaikki eivät ole mitään sattumia, vaan nämä alkoivat finanssikriisin jälkeen, arabikevään jälkeen hahmottumaan. Silloin oli yhden enemmän yhteiskunta näkyy, että epätasa-arvo ja ongelmat ovat sellaisia asioita, jotka haittaavat yhteiskuntien kehitystä. Ja 2015 sitten YK hyväksyi tämän 2030 agendan, tämän kestävän kehityksen tavoitteet, niin hyvin harvat ovat tietoisia silloin, että tämä tavallaan vastamanifesti jo monille hyväksytyille paradigmeille. PKT-kasvu on ollut aina kaiken talouspolitiikan kasvun, kasvuna siis ytimenä. Ja liberaali markkinatalous, se on nähty tavallaan talousen menestyksen takana ja kaikki se, mitä ympäristövaikutuksia syntyy tästä, mikä on se hinta, että maksetaan sitten päästään A-sta b e, Tässä pitää kaikki katsoa uudestaan tulevaisuuden näkökulmasta. Jos otetaan tämä nyt yhteen, niin vuonna 2000 tämä koko rakennelma alkoi murtumaan. Mitä tänään nähdään sitten maailmanlaajuisesti, on se, että ihmiset haluavat taas takaisin valinnanvapauden – talouden ja yhteiskunnan asioissa, ympäristöasioissa. Ja haluat myöskin luottamusta poliittiseen järjestelmään tai sitten haluat poistua siitä. Viekö tämä sitten meidät vähän käytännönläheisemmin siihen, mitä voidaan nyt tehdä? No ensinnäkin, kumppanuus YK ja unionin kesken. Tämä on hyvin kriittinen hetki siinä. Euroopan unioni on tällainen kokeilu monialaisesta, moni toimisuudesta ja subsidiariteetista ja muista aloista, mutta onkin kokeilu, kokeilu, mikä EU e oikeastaan on. Ja me voimme tietenkin todistaa, että me voimme tehdä enemmän yhdessä kuin yksinämme. Ja YK taas on vähän suurempi versio tästä. Ja siinä on ehkä enemmän monimuotoisuutta ja tietoisuutta siitä, että myös tietoisuutta, että on eriarvoisuutta olemassa. Ja tällä hetkellä Atlantin toisella puolella meillä on taas sitten hallinto voimassa, joka on hyvin epäilevä näiden monien asioiden suhteen, joita kansainvälinen yhteisö jakaa. Ja nyt on tietenkin se aika, jolloin kehitysyhteistyön virheet ja konfliktit ja ääriliikkeet yhteiskunnassa tulevat yhä selvemmin näkyviin. Ja täällä teidän kehitysvaliokunnassa kestävän kehityksen tavoitteet eivät ole pelkästään kehitysyhteistyön tavoitteita, vaan myöskin ne ovat puitteisto, jolla voidaan katsoa kehitystä, joka menee paljon ulko pidemmälle kuin perinteinen talouden kehityksen hierarkia. Ensin hoidetaan eriarvoisuus ja sitten, sitten tämän jälkeen päästään sitten eteenpäin. Ja universaalisuus on myöskin toinen asia. Kestävän kehityksen toimintaohjelma on se, mitä, mitä tapahtuu Kampiassa tai Saksassa tai, tai Kiinassa tai USAssa. Ne ovat kaikki universaaleja tavoitteita, jotka katsovat yleisiä tavoitteita, joilla pyritään kehittämään ei pelkästään elinolosuhteen kehittämisen mielessä tai infrastruktuurin tai tällaisen kehittämisessä, mutta myöskin luoda sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Ja muistaa sitten, että jos eriarvoisuus että liian kauan huomioittaa yhteiskunnassa, niin se voi repiä yhteiskunnan rikki. Viime aikana vierailuni Etiopiassa ja Somaliassa sen aikana huomasin, että ilmastonmuutoksen vaikutukset, eri ilmastoilmiöt, kuivuudet, ne eivät ole mitään abstrakteja asioita enää, vaan Afrikassa, Etiopiassa on ollut hyvin pitkiä kuivuuskausia ja ne ovat paljon pahempia kuin 80-luvulla ne olivat. Ja nyt, koska me olemme kaikki tähän pelastuspalveluun vaikka investoineet, tai meillä on komissio ja YK on perheet tietenkin olemassa, me olemme kaikki myöskin tällaisia hätäpalvelujärjestelmiä luoneet, me olemme voineet estää näitä nälähätiä, jotka olisivat olleet aikaisemmin ollut katastrofeja. No nämä ovat tavallaan voitonmerkkejä, että nähdään hätätilanteen ja sen vastauksen ja pitkään kehityksen väliset yhteydet. Ja tässä työssä, mitä me teemme meidän äh, kehitysohjelman puitteissa, niin me olemme sitoutuneet uuteen ohjelmaan. Eli tehdään näistä vuosituhannen tavoitteista – sellaisia, että tästä tulee tavallaan osa meidän kehitysohjelmaamme. Meillä on yli 104 maata, jotka ovat pyytäneet osallistumaan järjestelmään, että voivat käyttää kansallisesti näitä vuosituhannen tavoitteita tai kestävän kehityksen tavoitteita. Ja ollaan kehitetty myöskin tällaisia kestävän kehityksen neuvostoja perustettu nyt aika usein pormestarit ovat olleet suuria faneja, ovat tehneet myöskin kestävän kehityksen tavoitteiden toimia paikallistasolla. Ja kestävän kehityksen tavoitteita nämä myöskin tavallaan resurssien mobilisointikeinoina keinoina julkirahoituksen osalta. Monissa maissa julkirahoitus on 20 prosenttia vähemmän kuin koko talous. Ja jos me olemme onnistua siirtymäkaudessa vaikka vähähiiliseen talouteen tai työllisyysmahdollisuuksien luomisessa vaikka miljoonalle afrikkalaiselle lähinnä vuosina. Pitää investoida paljon. Pitää ottaa yksityissektori ja rahoitusmarkkinat ja kansalliset rahoitusmarkkinat ja resurssit mukaan tähän. Tämä on erittäin tärkeää. Jotkut ehkä olette kuulleet myöskin Afrikan talouskomitean arvion että, että Afrikan keskuspankissa on noin tuhat miljardia. Ja näitäkään varoita siellä on, onko se vaikka enemmänkin, niitäkään ei ole tällä hetkellä investoitu Afrikan maantereille, vaan ne on siellä parkkerattuina. Ne ovat Hongkongin ja Zürichin pörsseissä. Tämä osoittaa se, että on vaikea tarjota myöskin investointimahdollisuuksia näille rahoille. Eli meillä on paljon tehtävää lähivuosina, että voidaan rahoitusasioita katsoa. Ja UNDPn työ meidän kumppaneiden kanssa on kriittinen osa sitä, että kestävän kehityksen tavoitteet ottaa mukaan. Me teemme jo niiden näiden YK-missioiden kautta, joita teemme kumppanimaiden kanssa. Meillä on näitä kestävän kehityksen tavoitteiden innovaatiolaboratoriomaita, joista voidaan ottaa eri ministeriöistä tai yksityissektorilta ideoita siellä esille ja luoda sitten vaikka yliopistoille toimia tai akateemiseen maailmaan toimia ja tällä tavoin nopeuttaa sitten tämän uuden lähestymistavan täytäntöönpanoa. miksi tämä on tärkeää? Koska kestävän kehityksen tavoitteet perustuvat tärkeään olettamukseen, että investointi yhteen tavoitteeseen, se pitää tuoda etua myöskin muidenkin tavoitteiden osalta. Tämä on ainoa tapa, jolla voimme saada aikaan finanssiministerille ymmärrettävä perustelu tähän toimintaan. Ja tämä on juuri näiden tavoitteiden hienous, että tämä puitteisto tekee nyt selvemmäksi sen, että kun puhutaan vaikka ilmastonmuutoksesta tai hiiliäärän vähentämisestä, niin tätä voidaan saavuttaa myöskin Afrikassa tällä tavalla ottaa myöskin paremmin puhtaan energian avulla näitä kestävän kehityksen tavoitteita. Ja annetaan myöskin enemmänkin tänne maaseudulle mahdollisuuksia toimia. He voivat tehdä omia kehitysohjelmia tehdä. Ja tiedän, että jos tällä voidaan yhdellä investoinnilla kolme tai neljäkin tavoitetta saavuttaa, tällainen tavoite on tietenkin on per, perinteisen kehitysyhteistyöajattelun kannalta huomattavasti parempi. Näin kansalaisyhteiskunta ja yksityinen sektori voi myöskin toimia hallitusten kanssa yhteistyössä. Ja haluan todeta, että me täällä UNDPssä, meidän strategisessa toiminnassamme, meidän roolimme ei keskity pelkästään kriisimaihin tai kaikkein vähiten kehittyneisiin maihin, jos ottaa se vakavasti, että ketään ei saa jättää taakse, ja ajatellaan, että nämä tavoitteet ovat tavoitteet kaikille maille, niin meidän globaalin tavoitteen on tärkeää toimia kaikkien maiden kanssa, ei pelkästään näiden köyhien maiden kanssa, mutta suurin osa köyhistenkin asuu näistä köyhissä maissa. Suurin osa kriiseistä, vaikka huonon hallinnon tai epätasa-arvoin osalta tapahtuu näistä keskitason keskitasotulomaissa. maissa. Ja tietenkin tässä pitää miettiä sitten, että, että minne tämä kehitys kehitet, keskitetään, ettei pelkästään katsota köyhimpiä maita. No tietenkin meillä on reilut resurssit. Meidän pitää tehdä, tehdä valintoja, mutta usein ne valinnat tehdään. Jos katsotaan vaikka näitä kehitysyhteistyön virheitä on tehty. Sahelin alue ei ole alue, joka, jos vähän aikaista vasta ääriliikkeet tulevat esille, siinä on jo vuosikymmeniä on kärsitty tästä, on ollut kapasiteetin puutteista ja hätätilanteista. Ja syrjinnän ja marginalisoinnin seurauksista yleensä aliarvioidaan. Tämä rauhanvalvonta siellä maksaa sata kertaa enemmän kuin se, mikä olisi aikaisemmin voitu tehdä investoimalla, vaikka luomalla infrastruktuuria ja toimielimet siellä. Meidän pitää oppia ymmärtämään sen, että kehitystavoitteet ja turvallisuus ovat selkeitä, mutta huomattavasti toisinsa liittyneitä. Ja tällä tavoin meidän kestävän kehityksen tavoitteet voidaan näin käyttää, että voidaan ylittää eri ministeriöiden ja eri osastojen rajat, että voidaan näin tehdä järkevää työtä. Humanitaariset asiat ja investointistrategiat, joita tehdään, ovat paljon ennaltaehkäisempiä, kuten pääsihteeri Kuteres totesi, että on todennut, että tämä on tärkeä UNDPn toiminta-alue lähivuosina. Kiitoksia. Thank you very much. Suuret kiitokset teille Akim tästä yleiskatsauksesta. Maailmassa on toki ongelmia, mutta ratkaisujakin löytyy. Meillähän oli viime viikolla tai kaksikin valtuuskuntaa. Minä olin Keski-Afrikan tasavallassa itse ja meillä oli myös Senegaliin lähetetty val- valtuuskunta ja puhuitte ähm, rauhan äh, toimien kuuluista. En halua edes kuvitella, kuinka paljon on käytetty varoja siihen, että tuo maa on pyritty saamaan jonkinlaisen vaka- vakauden tilan. Ihmiset sanovat meillä aina, että, että kehitystä ei voi olla ilman turvallisuutta, mutta myöskään turvallisuutta ei voi saada aikaan kehitystä. Olette varmasti oikeassa siinä, mitä sanoitte kehi- lähi e-, e-, epätasa-arvoa, e-, nuoret ilman työtä, ilman toivoa. Tämä on myös ainesosa konflikteille monissa maissa. Meidän on todella katsottava kauas tulevaisuuteen ja Tästä puhuimme myös ministereiden kanssa ennen kuin tulin tänne. Todella tänä aamuna keskustelimme siitä. No niin, hyvät kollegat, nyt voitte esittää kysymyksiä, esittää kommentteja. Annetaan, aloitan Anni Liitsestä, hän oli New Yorkissa mukana. Kiitoksia, niin tapasimme nopeasti New Yorkissa. Olin siellä yhdessä herra Ventan ja muiden kollegojen kanssa. Aluksi kiitokset teille Tämä on hyvä mahdollisuus Euroopan parlamentillekin edistää näitä kestävän kehityksen tavoitteita. Näimme tuon videon, tai näitte varmasti tuon videon, jossa parlamentaarikot puhuivat siitä, miten jäsenvaltioita pitää vastuuttaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisesta. Ja yleiskatsauksessanne mainitsit, että Euroopan parlamenttikin tekee näiden eteen työtä ja että tavoitteet laajenisivat myös kehitysyhteistyön ulkopuolelle. Me laadimme oma mietinnön tekstiilin toimitusketjusta ja Saksan ministeri sitten tarttui tähän asiaan. Ja komissio itse asiassa ei ole, ei ole täyttänyt lupaustaan ryhtyä toimenpiteisiin tekstiilialalla. Meillä on paljon kaupunginjohtajia, pormestareita, jotka ovat kiinnostuneita muun muassa tekstiilialasta ja siitä, miten se voi auttaa kehittämään heidän yhteisöjään kestävän kehityksen tavoitteiden kautta. Eli tällä tavoin YK toimintaa saadaan vietyä ruohonjuuritasolle. Parlamentti voi avustaa tässä. Minä myöhästyin, koska olin vetämässä työryhmää, jossa viedään ilmastopolitiikkaa eteenpäin diplomatian keinoin ja me mietimme, miten E EUn ulkosuhdepalvelua ja parlamentaarikkoja voidaan hyödyntää tässä työssä. Minä kysyisin, että olemme järjestäneet parlamenttien välisen session muun muassa Afrikan maiden kanssa ja siellä puhuttiin kestävän kehityksen tavoitteista. Pääosa kollegoista oli tästä kehitysasioiden valiokunnasta, mutta onko teillä kokemuksia parhaista käytännöistä siinä, miten tehdään yhteistyötä parlamenttien välillä. Miten meidän parlamenttimme voisi auttaa teitä tällaisten parlamenttien välisten sessioiden järjestämisessä. Meillähän on sellaisia muun muassa Afrikan maiden ja Karibian maiden kanssa. Teillä kenties on kontakteja, jotka tekevät jo tätä ja työskentelevät kestävän kehityksen tavoitteiden eteen ei siiloutuneesti. Kiitoksia Arne. Minun olisi pitänyt myös toivottaa ystävämme tänne tervetulleeksi. Arne puhui ja siitä muistut, kuinka hieno näyttely tänne meille parlamenttiin näistä tavoitteista kaksi vuotta sitten ja ajattelin, että pitäisi tehdä jotakin muuta ennen seuraavaa korkeatason foorumia. Ehkä meillä voisi olla jonkinlainen vuotuinen tapahtuma, jolla, jolla muistutetaan, että tämä on nyt tapahtumassa. On muistettava tästä yleisöä ja myös pidettävä hallitukset tilivelvollisena Siksi minulla on ilo myös toivottaa tänne tervetulleeksi Jose Faria. Hän on varjoesittelijän ympäristövaliokunnassamme eh, tässä kestävien kehityksen tavoitteissa. Tämähän ei koske ainoastaan kehitysyhteistyöpolitiikkaa, vaan siitä, kuinka Euroopan unioni muuttaa politiikkaansa. Olen oikein iloinen, että Fari on täällä keskuudessamme. Toivon, että voisimme löytää vielä muuta, muitakin tapoja eh, vahvistaa yhteistyötä näiden kahden valiokunnan välillä. Olkaa hyvä. Thank you, uh, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kirjoitin tämän portugaliksi, mutta sitten joku kertoi, että meillä ei olekaan täällä portugalia kielenä, jota voimme käyttää. Joten täällä on varmaankin joitakin virheitä tässä englannin kielessä, mutta koettakaa kestää. Uh, Mr. Uh, Akim Steiner, the head of the United... Haluaisin kiittää edustajan tästä esityksestä. Haluaisin kiittää myös hyvin rohkaisevasta puheesta, jonka annoitte herra Steiner. Minä olen portugalilainen, kuulun EPP-ryhmään ja olen Euro- ympäristövaliokunnan jäsen. Keskityn nyt lähinnä ympäristökysymyksiin puheenvuorossani. Olin esittelijänä mietinnössä, joka käsitteli kan- kansainvälisiä valtameren hallintoa ja näitä kestävän kehityksen tavoitteita. Olin New Yorkissa valtamerikonferenssissa ja olin itse asiassa Euroopan parlamentin valtuuskunnan puheenjohtaja tuolloin ja olen myös varjosittelijä Euroopan ö, kestävän toiminnan mietinnössä. Moni, molemmissa pyrimme osoittamaan Euroopan unionin parlamentin sitoumuksen johtaa globaalia liikettä, jolla päästäisiin 2030 agendan tavoitteisiin ja, ja kestävän kehityksen tavoitteisiin. Sanoista on päästävä nyt nopeasti tekoihin. Totuus on se, että ympäristö- ja ilmastodiplomatia, jossa EUlla on ollut merkittävä rooli parin vuoden ajan, on, on, on keskittynyt köyhyyden riurimiseen ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseen eh, eri tavoitteissa, jotka koskettavat kaikkia osa-alueita Euroopan unionin politiikassa ja liittyvät Pariisin sopimuksen tavoitteisiin. Kuten sanoin aikaisemmin, niin minut nimitettiin Euroopan unionin kestävyystoimia koskevan mietinnön esittelijäksi. Siinä pyritään ankkuroimaan Euroopan unionin visio kestävän kehityksen politiikasta. Me Euroopan parlamentissa olemme hyväksyneet päätöslauselman 6. heinäkuuta 2017. Se koski tätä YK kestävää toimintaa, mutta meillä on vielä pitkä työ tässä. On todella tähän määriteltävä selkeä globaali ohjelma, jossa on mukana kaikki kaikki ulkoiset ja sisäiset toimintapolitiikat ja aikataulun vuoteen 2030 asti. Ja tähän on sisällytettävä myös tehokas valvonta ja, ja arviointi ja sisäinen täytäntöpano Euroopan unionin sisällä koskien näitä kestävän kehityksen tavoitteita. Näistä syistä, hyvä herra Steiner, olemme Euroopan parlamentin vedonneet komissioon niin, että, että hallitukset pitäisivät kiinni julistuksesta ja 2030 agendasta sekä Johannespurin 2002 ähm, lauselmista sekä äh, YK äh, kestävän kehityksen konferenssin tavoitteista 2012. Viime vuonna hyväksymme Euroopan parlamentissa päätöslauselman, jossa vedottiin komissioon, että se varmistaisi sen, että Euroopan ulkoisen politiikan pitäisi olla yhteensopiva – kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. On tunnistettava ne alueet, joissa sitä olisi sopeutettava tai täytäntöpantava uusia toimia, että voidaan varmistaa, että ulkoinen politiikka tukee eh, kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista, eivätkä ne olisi mitenkään ristiriidassa sen tavoitteiden eh, täytäntöpantavan kanssa muissa eh, maissa, erityisesti kehitysmaissa. Tästä syystä herra Steiner Euroopan parlamentin päätöslauselma 2017 vetoa komissioon niin, että mahdollisimman pian saataisiin elinkelpoinen menettely, jossa mukana olisi muun muassa äh, Euroopan lainsääntäjät ja että saataisiin aikaan globaali äh, kestävän kehityksen tavoitteiden strategia. 6. heinäkuuta hyväksytty ehdotus oli kunnianhimoinen ja siinä korostettiin ilmastonmuutosta ja vähähiilisyyttä, valtamerten suojelua, kiertotaloutta, tehokkuutta, tieteen ja innovoinnin kannustamista, ympäristön ja luonnon suojelua. 2030 on mukaanottamista eu on Mukana oli myös eriarvoisuuden torjuminen jäsenvaltioiden ulkopuolella ja myös kaikkein haavoittuvimpien suojelu, josta myös itse puhuitte. Kuitenkin kaikki tämä ei vielä riitä tunnustamiseen, että jotta voidaan toteuttaa nämä tavoitteet, tarvitaan globaalimpaa lähestymistapaa. Tekin totesitte saman. Paitsi Euroopan unionin toimia tarvitaan myös maailmanlaajuisia sidosryhmiä mukaan. Elämme globaalissa maailmassa ja näin ollen tarvitaan myös globaalia toimintaa. Tänä päivänä enemmän kuin koskaan, kun äh, näemme, että jotkut maat, kuten Yhdysvallat, äh, etääntyvät näistä tavoitteista. Meillä on todella vakavia uhkia edessämme. Äh, on epäiltävä, pystyykö YK saavuttamaan nämä 2030 agenda tavoitteet. Gutierrez on toki maamieheni ja oikein, oikein aktiivinen ja kiinnostava henkilö, mutta riittääkö se vielä siihen, että saadaan isompi vaihde päälle? Pian pääsen loppuun. Te sanoitte hetki sitten, että meillä on skeptisiä hallintoja Atlantin eri puolilla, kuinka tämän kanssa pärjäämme. Me kaikki uskomme, että kestävän kehityksen tavoitteet ovat tärkeitä paitsi koko Euroopalle, niin myös koko loppumaailmalle ja tuleville sukupolville – se on tärkeä perintö. Hyvä Steiner, haluaisin vielä viitata tuohon päätöslauselmaan 6. Helmiku- heinäkuuta 2017, jossa parlamentti on osoittanut, että sillä on myös tärkeä rooli paremman tulevaisuuden rakentamisessa ja, ja kestävän tulevaisuuden kehittämisessä Euroopalle ja maailmaan. Kiitoksia. Toivon, että minun englantini ei ollut liian kauhea. Okay, well, thank you very much. I was very tolerant and lazy. Kiitoksia, olin, olin oikein suvaitsevainen puheaikani kanssa, kun olitte täällä vieraana. En ole näin ystävällinen muiden kollegoiden kanssa. Kiitoksia sitten, että olitte täällä ympäristövaliokunnasta puhumassa. Tämä on oikein tärkeää. Sitten annan puheenvuoron Gambian Musa Amulin jäsille. Hän voi kertoa omasta valtuuskunnastaan ja voi myös vastata Steinerin esitykseen. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Minä olen täällä kertomassa teille, mitä Gambia tekee kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja minkälaista tukea Gambia haluaisi EUlta ja muilta kehityskumppaneilta – Gambiassa järjestettiin vaalit 2016-2017 ja pääsimme uuteen poliittiseen vaiheeseen. Tämä on käännekohta, kun määrittelemme uudelleen kansakuntamme prioriteetit. Herätämme uudestaan eloon kansalliset politiikat. Saamme toivottavasti myös investointeja ulkomailta ja toteutamme kampian kansalaisten toiveet. Presidentti Barun, Baron hallinto on nyt ottanut huomioon myös kestävän kehityksen tavoitteet ja agendan 2030. Ja nämä äh, periaatteet voivat nyt toimia johtotähtinä Kambian kestävän kehityksen poliittisten linjausten laatimisessa – Agenda 2030 ja kestävän kehityksen tavoitteet ovat hyvää jatkoa sille työlle, mitä Kambia teki äh, vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi. Gambian hallitus ei ole hukannut tässä aikaa. Sillä on uusi kansallinen kehityssuunnitelma NDP ja siinä tunnistettiin prioriteettialueet ja ne toimet, joilla ihmisten tarpeet täytetään. Suunnitelma on linjattu yhteen näiden kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa, sillä sillä on kansallista ja globaalia vaikutusta. Suunnitelmassa korostetaan integroitua ja holistista lähestymistapaa sosiaalisten, ympäristöllisten ja taloudellisten haasteiden ratkaisemiseen ja epätasa-arvoisuuden poistamiseen. Ohjelma on sitoutunut myös ympäristötavoitteiden saavuttamiseen. Maa, maanviljely maanviljelyn kehittämiseen ja myös teollisuuden kehittämiseen ja samalla talouden vahvistamiseen. Mitkä ovat sitten Gambian prioriteetit tässä kansallisessa kehityssuunnitelmassa? Tärkeintä on toteuttaa sen strategiset prioriteetit. Niistä yksi on se, että saadaan aikaan oikeusvaltio, ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja kunnolla toimiva hallinto – Äh, joka toimii myös paikallistasolla. Toisekseen tärkeää on vakauttaa talous, saada aikaan kasvua ja todella uudistaa taloutta. Kolme, tärkeää on maanviljelyksen uudistamisen, jotta meillä on kestävää ruoantuotantoa ja pystymme samalla vähentämään myös köyhyyttä. Haluamme investoida myös ihmisiin koulutuksen ja terveydenhuollon kautta – Haluamme rakentaa kaikista välittävän yhteiskunnan. Viisi. Tärkeää on infrastruktuurin ja energialähteiden uudistaminen ja rakentaminen. Kuusi. Tärkeää on myös matkailun kehittäminen kestävällä tavalla. Seitsemän. Haluamme hyötyä myös Gambian väestökehityksestä siitä, että maassa on paljon nuorisoa Haluamme, että yksityisestä sektorista tulee kasvun moottori ja työpaikkojen luomisen moottori. Meillä on seitsemän rajat, eli eri alojen rajat ylittävää tavoitetta. Haluamme julkisen sektorin, joka toimii tehokkaasti ja vastaa kansalaisten tarpeisiin. Haluamme, että Gambian naisia voimaannutetaan, jotta Gambian naiset voivat toteuttaa potentiaaliaan. Haluamme Gambian diasporan myös mukaan valtion kehittämiseen. Haluamme varmistaa maankäytön, tehokkuuden ja turvallisuuden ja toteuttaa ympäristötavoitteet. Haluamme Gambiasta myös digitaalisen talouden ja yhteiskunnan. Haluamme kansalaisyhteiskunnan, joka on sitoutunut kehitykseen ja jota pidetään tässä kehityksessä arvostettuna kumppanina. Ja lopuksi haluamme poliittista suunnittelua, joka perustuu tosiasioille ja todisteille. Ja tässä mielessä alamme laatia uutta perustuslakia ja muita lakeja, jotka vahvistavat vahvistavat väestön oikeuksia – ja varmistavat oikeuksien toteutumisen. Perustamme myös oikeusasiamiehen toimen ja sihteeristön hänen tuekseen, jotta oikeus toteutuu. Ihmisoikeuksia kehitetään eri mekanismien avulla ja perustamme myös sovintokomitean ja kansallisen ihmisoikeuskomission ja, komission, ja korruptiovastaisen komission. Tarkoituksena on myös vahvistaa myös NALAa, eli kansallista oikeusaputoimistoa. Haluamme myös kansallisen vaalikomission ja väestön koulutuksen komission. Nämä instituutiot mahdollistavat sen, että pystymme saavuttamaan strategiset prioriteetit ja tavoitteet kun näitä sektoreja kehitetään ja parannetaan, tarvitsemme siinä kumppaneita sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Köyhyyden vähentäminen, työpaikkojen luominen ja ruokatuotannon turvaaminen turvaa kansallisen kehityksen ja varmistaa, että saavutamme myös nämä kestävän kehityksen tavoitteet. Tämä selviää hallituksen julkaisemista äh, asiakirjoista ja meillä on myös kumppanuussopimuksia jo lukuisten tahojen, kuten Kiinan ja Turkin kanssa. EU voi auttaa meitä äh, muun muassa turvallisuusasioissa ja nuorison voimaannuttamisasioissa. Tällainen apu on tärkeää valtiomme kehitykselle. Kansallisessa kehityssuunnitelmassa – tarvitaan kansainvälisiä kumppaneita, muun muassa näiden äsken luettelemieni instituutioiden kehittämisessä. Sillä tavoin voidaan turvata muun muassa lehdistön vapautta. Pahoittelen Steinen lähdettävä, lähdettävä puolelta eh, koneeseen hyvin lyhyesti. Vielä kolme tärkeää asiaa joissa Gambia haluaa tukea ja yhteistyötä EUn ja muiden kanssa. Yksi on tekninen tuki ja toinen sitten nämä valtion lainat ja kolme instituutioiden vahvistaminen. Kiitos. Suuret kiitokset. Kiitoksia, kun olette tulleet paikalle. Okay, colleagues, I'm going to be tougher with all of you. No niin, kollegat, nyt olen, no- tulen olemaan aika tiukka puheajoissa. Täällä on Hoibuh, Kienge ja Schlein korkeintaan puolitoista minuuttia. Jokaiselle mieluummin, mieluummin vähemmän New Yorkin kone ei odota. Maria. Lämpöt kiitokset Linda ja kiitokset herra Steiner teidän esityksestänne. Tämä oli erittäin jännittävää tämä strateginen suunnitelma, joka sitten toimisi eri tasoilla. Paikallistasokin tässä on mukana. Tämä olisi jännä vielä kuulla tästä vähän tästä innovaatio, innovaatiolaboratoriosta, josta puhuitte puheessanne, jota tullaan perustamaan. Tämä oli vähän vielä hajanaista nyt oikeastaan. Onko joku alusta olemassa, jossa tämä kaikki on sitten vedetty yhteen? vai onko ainakin nämä eri tasot ja eri alueet sitten voivat ehkä vaihtaa mielipiteitä. Tämä voisi kiinnostaa meitä. Ja sitten tämä kestävän kehityksen tavoitteiden monimuotoisuus tulee esille. Tämän, ja se on totta, ne ovat hyvin, hyvin vaikeita, ettei kyse ole pelkästään rahasta, vaan kyse on siitä, että kaikki politiikan kenttä tarkastellaan niitä yhdessä, että missä on mahdollisuuksia yhdistää näitä sitten kestävän kehityksen tavoitteeseen, onko sitten maatalouspolitiikka tai kuljetus tai mikä tahansa. Ja sitten vielä lopuksi, jotta se, että sosiaalinen yhteenkuuluvuus, sitä pitää edistää. Ja tätä voin vain pelkästään painottaa. Me emme saa ilmastonsuojelun osalta tai muissakaan asioissa mitään aikaa, jos emme saa ihmisiä ensin pois köyhyydestä. Tämä on ihan loogista. Kiitoksia. Thanks Maria. Uh, Kiitoksia Maria. Cecil Kienge seuraavana. Ringrats. Haluaisin kiittää omalta osaltani herra Steineria tästä hyvästä puheenvuorosta ja kaikista näistä tiedoista. Mielestäni tämä suunnitelma on hyvin tärkeä, kun pyritään etenemään kestävää kehitystä kohti. Ja sehän on koko ohjelman ytimessä. Minusta on aina mukava lyhyesti puhua niin, että yritetään saamaan kasaan kaikki eh, toisiinsa liittyvät tärkeät asiat, eh, joihin ei voida puuttua yksittäisesti. Siksi onkin tärkeää ottaa käyttöön holistinen globaali lähestymistapa – Nämä äh, universaalit kestävän kehityksen tavoitteet, tavoitteet jotka mukaan lukevat äh, myös sosiaalisen kohesion, on otettava huomioon inhimillinen pääoma. Haluaisinkin ymmärtää, miten investoinnit pitäisi suunnata eri hallituksista ja eri mallien kautta. Meillä on eri instituutioita alhaalta äh, alkaen. Olisi vahvistettava olisi todella investoitava inhimilliseen pääomaan ihmisiin. Ihmisten pitäisi olla ytimessä. Olisi haettava sellaisia tuotantomalleja, jotka sopivat yhteen näiden 17 tavoitteen kanssa. Olisi pyrittävä tunnistamaan nämä mallit, jotka koskevat teollistamista, mekanisoitumista, mutta ei pitäisi tehdä haittaa ympäristölle kuitenkaan. Eli tarvitaan malleja, joiden kautta voidaan investoida sisä, siniseen vihreän kehitykseen ja ympäristöhankkeeseen, mutta jos tätä ei liitetä globaaliin suunnitelmaan, niin on aika vaikea valvoa mitään. Gambian kollegat puhuivat demokratiasta ja rauhasta, eri sopimuksista. Minä pyytäisin, että varmistettaisiin tämä kaikki. On hyvä, että haetaan osallistumista kentältä, mutta on myös valvottava tilannetta niin, että voidaan varmistaa siitä, että, että sitoumuksista on pidetty kiinni. Kiitoksia vi- ja viimeiseksi Elislain lyhyesti kiitos. For being here and for out the Kiitoksia, että tulit tänne paikan päälle. Puhuit tästä uusin tavoitteiden universaalisuudesta puhuitte ja että tarvitsette sitä, että tämä on mukaanottava, osallistava ja paikallisviranomaiset ja, ja kansallisparlamentti ottaa mukaan tämän. Ketään ei saa jättää jälkeen. Se on prosessi tulevaisuutta ajatella tavallaan tulevan maailman osalta. Me pyrimme tätä uutta agendaa hyväksymään, kun New Yorkissakin teimme silloin. Ja pitää kysyä eurooppalaisilta hallituksilta ja komissioilta että tällainen eurooppalainen puitteissa täytäntöönpanolle kestävän kehityksen tavoitteen osalta. Enemmän pitää tehdä. Aloitimme 2015, mutta maailma on muuttunut tämän jälkeen huomattavasti. Eikä mihinkään hyvään suuntaan, sanotaanko näin. Ja olen huolestunut siitä, että täällä on tiettyjä hallintoja, kuten USAssa on tällä hetkellä vallassa. Eli EU pitäisi johtaa esimerkillään näiden tavoitteiden osalta, koska täällä on suuri riski, että nämä kunnianvoiset tavoitteet jäävät paperille 2030, jos me tarpeeksi investoi resursseja tähän. Eli eurooppalaisten hallitusten pitää edelleenkin saavuttaa 0,7 prosentin tavoite. Miten sanotaankaan? Niin, PKTstä siis. Niin, PKT-osuutta. Ja, ja tällainen, vaikka Italiassakin tällainen tämä on vain 2006, jos ottaa kaikki muut täällä antaa pakolaisille täällä Italiassa, niin se on vain 0,2. Eli tämä on vähän paisutettu tuen määrää. Tässä pitää tehdä paljon enemmän vielä. Ja veronkiertoa, veron välttelyä vastaan. Moni kansallisten yritysten taholta Afrikassa tätä pitää pystyä poistamaan. Kiitoksia, että muistutit tästä, että, että ei pelkästään katsota PKT, vaan katsotaan myös, että tämä on eriarvoisuus. Few seconds to answer. We're discussing... Um... Ja, ja vastausaika muutama sekunti. Täällä puhumme tästä asiasta kohdassa 21. Toivon, että olette siellä paikalla. Steiner, olkaa hyvä. Thank you very much. And... Uh, Kiitos. Ja kun nyt ollaan valiokunnassa, jossa keskustellaan näistä asioista varsin usein, niin kuten sanoin alussa, alussa, tämä ei ole keskustelun alku eikä loppu, poimisin näistä puheenvuoroista kolme tai neljä asiaa. Ensimmäinen on tuo parlamenttien kanssa työskentely. Kambialaiset jo lähtivät, mutta tämä pätee kaikkiin maihin. YK voidaan pitää tällaisena valvojana tai viitekohtana, mutta toivon mukaan vastuullisuus alkaa kansallisesta toimijasta ja siksi parlamenttien rooli on tässä niin tärkeä, koska hallitukset tekevät näitä sopimuksia valtionsa puolesta ja toimivat sitten sen mukaan, miten suuressa vastuussa, miten tiukasti ovat vastuussa omalle kansalliselle parlamentilleen toimien toteuttamisesta. Ja en, en tässä nyt ala nimeämään mikä parlamentti pärjää tässä hyvin ja mikä huonosti. Mutta on meillä hyviä esimerkkejä. Olemme itse asiassa tuottaneet ohjeen siitä, miten tehdään parlamenttien kanssa yhteistyötä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, ja se on netissä meidän nettisivuillamme saatavana. tuo viimeinen kommentti eli Schleinilta niin Euroopan unioni ja sen kansalaiset ovat olleet hyvin aktiivisia kestävän kehityksen tavoitteissa. Jotkut jäsenvaltiot ovat jo laatineet lainsäädäntöä tavoitteiden täyttämiseksi, mutta Euroopan komissio ja ohjelmat, joita teillä on, niin no teillähän on nyt kuulemismenettely meneillään ja kannustaisin parlamenttia pitämään näitä kestävän kehityksen tavoitteita esillä, ei vain sellaisena asiana, jota tehdään jossain kolmannessa maassa. Se on totta kai yksi ulottuvuus ja siellä voi EU olla suureksi avuksi. Mainitsin tässä jo, minkälaista kahdenvälistä yhteistyötä voi tehdä ja miten voi tukea kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyviä investointeja, näitä innovaatiolabroja ja vaikka mitä, mutta kyse on myös Euroopan unionin omasta johdonmukaisuudesta ja siitä työstä, jota se itse tekee. Suuri osa ihmisistä tuntee, että EUlla ei ole heille mitään annettavaa. Ihmiset ovat turhautuneita siihen, että ympäristöasioita, realiteetteja ei ole otettu päätöksenteossa riittävällä tavalla huomioon ja jossain kohtaa ihmiset alkavat sanoa, että tämä ei riitä, ei kelpaa. Ja silloin tarvitaan jonkinlaista yhdistävää viitekehystä. Ja EU on onnistunut aiemmin tällaisissa asioissa hyvin. New Yorkissa kokoontuu korkean tason poliittinen foorumi, jossa 40-50 maata kokoontuu yhteen ja, ja lähettää sinne omat va- vapaaehtoiset raporttinsa. Meillä oli viime vuonna yli 60 maata, jotka halusivat raportoida näistä asioista. Kyse on siitä, että pidetään fiksuja keskusteluja kestävän kehityksen tavoitteista myös alueellisella ja paikallisella tasolla Aasiassa, Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja myös Yhdysvalloissa – herra Faris sanoi tuolla, tuossa, tai sanoi, että minä sanoin, eh, käytin englanniksi sanaa septic, ja sehän voi englanniksi tarkoittaa aika paha asiaa, tarkoitin kuitenkin skeptistä. Pahoittelen tuota adjektiivin väärinkäyttöä, eli skeptisismistä oli puhe. Tällä on ö, äh, vähittäinen vaikutus, joka voi olla hyvin epävakauttava. UNRWA esimerkiksi huolehtii, huolehtii Palestiinan pakolaisista ja se on nyt traagisessa tilanteessa, koska rahoituspuute epävakauttaa tuon järjestön toimintaa ja samalla koko aluetta. Libanonissa sama asia. Vuosikymmeniä on tarjottu koteja palestiinalaisille, mutta nyt työ on vaarassa. Tämä liittyy myös erään jäsenen puheenvuoron siitä, että kyse ei ole ainoastaan rahasta, vaan siitä, miten ajatellaan näitä kehitysinvestointeja, miten investoidaan omiin yhteiskuntiin ja niiden kehittämiseen ja toisekseen sitten toinen toisemme kehittämiseen. Ja lopuksi haluan vielä kiittää tätä kehitysvaliokuntaa järjen sanoista sellaisessa maailmassa, jossa yleensä meidän välisiämme suhteita pidetään jotenkin antagonistisina, kiistanalaisina. Me olemme Euroopassa oppineet muutaman vuoden sisään hyvin, hyvin katkeria tosiasioita siitä, mitä, miten silloin käy. Silloin mitä ei voi hallita, mitä ei voi rahoittaa ja ää, silloin, silloin tapahtuu hyvin pahoja asioita. Ja tämän olemme saaneet nähdä lehtien sivuilla ja iltauutisissa. Ja siitä syystä kestävän kehityksen tavoitteet eivät ole ainoastaan puitekehys, vaan lupaus yhteistyöstä. Aiempi pääsihteeri puhui monenkeskisestä riippuvuudesta ja sitähän tämä on. Kiitoksia, että sain tulla tänne tänään ja että sain tavata vanhoja, vanhoja tuttuja. Kaikkea hyvää teille työhönne ja me YK-piirissä kyllä tiedämme miten tärkeitä keskusteluja tässä valiokunnassa käydään ja tiedämme, miten tärkeää usko ja työ monenvälisen yhteistyön kehittämiseksi on. Kiitos. Kiitoksia ja kiitoksia, kun kor- korjasitte tämän skeptisen ääntämisvirheen tässä. No, toivon, että ehditte hyvin lentokoneeseen lakkokin on jo ohi tuolla julkisen liikenteen puolella. Okay, colleagues, a little later than we expected. We're going to move on to... No niin, eh, sitten menemme kohtaan 20, erittäin tärkeä kohta. Enrique Guerrero, kehitysyhteistyörahoitusvälineen DCIin ja humanitaarisen avun välineen ja Euroopan kehitysrahaston täytäntöönpanosta. Tässä meillä on paljon pelissä, on tulossa väliarvio komission ohjelmista. Meillä on erityiskokous tulossa Mimitsan kanssa maaliskuussa väliarvioinnista, mutta nyt ehkä kaikkein tärkein on MFFstä käytävät keskustelut ja miltä uudet ohjelmat tulevat näyttämään. Olemme laatineet oman mietintömme välineistä, jotka kuuluvat tähän valiokuntaan. Afetilan on oma mietintönsä sen toimivaltuuksien kuulemista ohjelmista ja täällä pohdimme sitä, mitä, miltä uusi MFF näyttäisi. Olemme täällä nyt ministerien neuvostojen kokouksen jälkeen puhumassa. Tämä on varmaan tärkein asia ennen ensi vuotta ja nyt onkin hyvä kuulla, mitä, mitä sinulla on sanottava. Enrikka, ole hyvä. Kiitoksia herra Steiner, joka juuri tästä lähti sanoi loppupuheenvuorossaan, että tämä valiokunta on se, josta kuuluu rohkeuden ääni. Minäkin pyrin, tai järkevyyden, maalaisjärki täältä kuuluu ja pyrkin itsekin sitä noudattamaan, enkä puhu liian kauan, mutta jotakin minuutteja tähän tarvitsen. Olen kuullut, että tietyt ulkoisen toiminnan välineet ovat sellaisia, joita käsittelemme tässä kehitysvaliokunnassa. Olemme suoraan tekemissä kolmen kanssa, DCI-kehitysyhteistyöväline, sitten Euroopan kehitysrahasto ja siis se on humanitaarisen avun väline ja kehitysrahasto. Meillä on tietoa parlamentaarista valvontaa näihin. Meillä on eri työryhmiä, koskien muun muassa tätä kehitys, yhteistyövälinettä. Ja sitten meillä on väli, dialogia komission kanssa koskien näitä strategisia sisältöjä ja toimintapolitiikan sisältöjä Euroopan unionissa. Tämän mietinnön tarkoituksena on edesauttaa komission jo aloittamaan tarkastelua näiden kolmen välinen osalta ja arvioida niiden asiallisuutta ottaen huomioon ne tavoitteet, joita esitettiin silloin, kun nämä välineet otettiin käyttöön. Ja katsoa myös sitä, kuinka vuonna tammikuusta 2014 ne ovat toimineet viime vuonna heinäkuuhun asti. Samanaikaisesti mietinnössä todetaan, että meidän on edelleen jatkettava työtä näiden välineiden loppuun saattamiseksi vuotta 2020 asti. Ja pohditaan sitä, minkälaisia vastauksia, minkälaisia suosituksia ja muotoiluja voisimme ajatella tulevaan MFF monivuotisen rahoituskehykseen vuodesta 2021 alkaen. Sillä eh, komissio esittää toukokuun aikana ensimmäisen ehdotuksensa tulevaksi moni monivuotiseksi rahoituskehykseksi, MFFksi. Mietinnössä on otettu huomioon tiettyjä asiakirjoja, arviointeja, jotka on muiden instituutioiden tekemiä, muun muassa komission tekemiä, ja myös joitakin kansalaisyhteiskunnan toimijoita, kansalaisjärjestöjä, AY-järjestöjä, on ollut mukana. Tässä on ollut myös mukana parlamentin dokumentointikeskus. Se on auttanut meitä tarkastamaan näitä ulkoisia arvioita. Mietinnössä on muutamia tärkeitä kohtia, jotka tässä mainitsen ensin ennen kuin menen konkreettiseen sisältöön. Olemme sen puolella, että säilytettäisiin tai lisätään lisättäisiin kehitysyhteistyöapua ja humanitaarista apua. Uskomme, että tämä on yhä tärkeämpää tulevaisuudessa ottaen huomioon, että tietyt globaalitoimijat, kuten Yhdysvallat, tällä hetkellä ovat leikkaamassa tai kokonaan lakkauttamassa omia maksuosuuksiaan tietyillä eh, kehitysyhteistyön aloilla. Otamme kantaa myös eh, sen puolesta, että tietenkin säilytettäisiin ne tavoitteet, arvot ja periaatteet, jotka leimaavat kehitysyhteistyötä ja humanitaarista apua ja pyrimme välttämään näiden kehitysyhteistyöpolitiikoiden välineellistämisen Euroopan unionin ulkoisessa toiminnassa tai rahoituksellisesti välttämään se, että, että varoja, jotka on tarkoitettu kehitykseen, käytettäisiinkin toisiin tavoitteisiin, jotka toki ovat myös tärkeitä, mutta ei niitä voida rahoittaa kehitysyhteistyövaroin. Tietenkin asia on pohdittava sekä nyt että tulevaisuuden kannalta. Kansainväliset puitteet ovat muuttuneet sen jälkeen, kun vuonna 2014 hyväksyttiin nämä nykyiset välineet. Silloin hyväksyttiin kestävän kehityksen agenda Addis Abeban agenda ja Sendain puitteista katastrofien riskin vähentämiseksi. Humanitaarinen huippukokous Istanbulissa ja ilmastokokous Pariisissa on tapahtunut tämä kaikki sen jälkeen. Meidän toiminnan piirissä me Euroopan unionissa me olemme, täällä on, hyväks, on esitetty globaali ulkopolitiikan ja turvallisuuden strategia ja eurooppalainen humanitaarisen avun konsensus ja tämä uusi yleinen kehitysyhteistyökonsensus, joten meidän on nyt täällä, tässä uudessa tilanteessa katsotaan, mitä haluamme tulevaisuudelta. Kun arvioidaan näitä eri välineitä, niin tässä on ihan hyväksyttävällä tavalla arvioitu sitä, että sekä kehitysrahastot ja kehitysyhteistyö, tai se siis sekä kehitysyhteistyöväline että humanitaarinen, humanitaarisen avun väline ovat toimineet niin kuin oli tarkoituskin alun perin ja siellä on toimittu niiden arvojen ja tavoitteiden mukaisesti, eh, jotka vastaavat kehi- kestävää kehitystä. Olemme pystyneet vähentämään merkittävässä määrin köyhyyttä maailmassa. Se on kehitysyhteistyötoimimme tärkein tavoite. Olemme voineet auttaa eri kriiseissä eri puolilla palaneetta ja kaikki tämä on tehty joustavalla tavalla ja näin on voitu saavuttaa siedettävä tehokkuuden taso. Kehitysyhteistyövälineestä varsinaisesti joustavuus on toiminut hyvin temaattinen keskittyminen on myös toiminnan täytäntöpano puoli taas on vielä aika pitkällistä ollut toimijoille kentällä, niille toimijoille, jotka konkreettisesti vievät perille tämän avun. Ja olemme todenneet, että loppujen lopuksi no, vain noin 20 prosenttia kehitysyhteistyön varasta on suunnattu perussosiaalitarpeisiin ja, ja koulutukseen. Mitä sitten tulee tähän Euroopan kehitysrahastoon, jonka budjetti on suurin näistä kolmesta. Se on toiminut aktiivisesti köyhyyden vähentämisen saralla. Ja sitten vuodesta 2016 alkaen Euroopan kehitysrahasto, joka muuten on oikeastaan jäsenvaltioiden käsissä, ja tästä on turha muistuttaakaan jäsenvaltioiden pyynnöstä. Sen, siihen on kohdistettu yhä enemmän vaatimuksia, jotka johtuvat turvallisuuskysymyksistä ja maahanmuutosta. Joskus on pitänyt sovittaa nämä yhteen ja perusperiaatteiden kanssa. Humanitaarisen avun välineestä sen avulla joustavuus huomioiden ja ottaen huomioon myös se, että usein on myönnetty lisää rahoitusta sen kautta on voitu mahdollisuuksien mukaan puuttua eri kriiseihin maailmalla. Mutta kriisejä on nyt niin valtavasti, että meidän rahoitusvaroillamme on aivan mahdotonta kaikkiin puuttua samalla intensiteetillä – ja sillä surulla, jota oikeastaan edellytettäisiin. Mitä sitten tulee suosituksiin vielä jäljellä olevaan aikaan ajatellen vuotta 2020 asti, niin varoitamme siitä, että ei käytettäisi väärin näitä eri varoja jäsen valtiot, kun ne hyväksyvät näitä erityisrahastoja, niin ne loppujen lopuksi usein osallistuvat hyvin vähäisessä määrin verrattuna Euroopan unioniin, niin tämä voi heikentää näitä kehitysyhteistyöponnisteluja. Tässäkin mietinnössä pyydämme, että nämä erityisrahastot olisivat avoimia ja että Euroopan parlamentti ei jäisi tässä syrjään kun näiden erityisrahastojen tilejä valvotaan. Ottaen huomioon nämä moninkertaiset kriisit, joita vielä tulee ennen vuotta 2020, välineet tarvitsevat riittävästi joustavuutta, jotta ne voivat sopeutua tilanteeseen. Niillä pitää olla riittävät reservit. Konkreettisesti pyydämme, että humanitaarisen avun välineet käytettäisiin Euroopan unionin antamien sitoumusten mukaisesti tämän merkittävän Istanbulin humanitaarisen huippukokouksen lupausten mukaisesti. Tietenkin pyydämme myös, että tunnustettaisiin humanitaarisen avun erityisluonne. Ja jos nyt pyydämme, että kehitysyhteistyötä kohdeltaisiin erityisellä tavalla sen arvojen mukaisesti, niin, niin tämä on entistä, sitäkin enemmän totta humanitaarisen avun osalta. Vuoden 2020 jälkeen jälkeistä aikaa varten pyydämme autonomiaa näille kehitysyhteistyöpolitiikan humanitaariselle avulle – vahvistamme ajatusta, jonka mukaan Euroopan unioni yhteistyö, kehitysyhteistyö, politiikan ja humanitaarisen avun kautta vahvistaa kuvansa globaalina toimijana, eh, tällaisena soft powerina, eli toimijana, joka voi toimia tehokkaasti konfliktien ehkäisyssä ja konfliktien ratkaisussa, rauhaan palauttamisessa näiden omien toimintapolitiikoidensa kanssa – on aivan selvää, että nyt näin ollen lisättäisiin virallista kehitysapua, joka on tällä hetkellä reippaasti Euroopan unionin tekemien sitoumusten alapuolella, joihin se kuitenkin on todella sitoutunut aikanaan. Toteamme, että tulevaisuudessa on tärkeää saada aikaan parannuksia joustavuuden ja yksinkertaistamisen puolella, mutta Tämä ei koskaan voi kuitenkaan haitata lainsäätäjien valvontamahdollisuuksia, eli tämän parlamentin valvontamahdollisuuksia. Miten sitten tulee siihen, että Euroopan kehitysrahasto mahdollisesti otettaisiin budjetti mukaan? Tämä valiokunta on aina kannattanut tätä, tätä budjetointi kehitystä. Uskomme, että se toisi lisää avoimuutta ja mahdollisesti johdonmukaisuutta kehitysyön Yhteistyöpolitiikkaan, mutta emme tässäkään ähm, harjoituksessa voi menettää demokraattista valvontaa ja oikeutusta. Kaiken kaikkiaan halusin äh, lopuksi vielä korostaa muutamia asioita ja sitten muutaman kommentin. Alun perin kyseessä on mietintö, joka käsittelee näiden kolmen välineen täytäntöönpanoa kehitysyhteistyössä yhteistyön ja humanitaarisen avun aloilla. Mutta tämä nyt annetaan sellaiselle aikaan, jolloin komissio esittelee oman ehdotuksensa vuoden 2020 jälkeiseksi ajaksi. Ja näin ollen tämä onkin nyt mahdollisuus me esittää omia kantoja siitä, millä tavalla olisi toteutettava näitä välineitä niiden voimassaoloajan loppuun asti ja millä tavalla haluaisimme, että komissio huomioi se äh, tilanteen, kun se tekee ehdotuksensa toukokuussa uudeksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi, mitä toivoisimme näiden kolmen välineen osalta huomioiden äh, kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun erityisluonne. Lopuksi vielä tämä kehitysvaliokunta tulee ottamaan kantaa asiaan sen jälkeen, kun komissio on jo antanut ehdotuksensa toukokuussa. Ja varmastikin tämä valiokunta ja vaalien jälkeinen komissio vuonna 2019 jälkeen, niin onhan vaikea ajatella, että, että vuonna 2019 valittu parlamentti ei sanoisi mitään ja monivuotisista rahoituskehyksistä ja näistä välineistä, jotka otetaan käyttöön puolitoista vuotta tuon jälkeen tammikuussa on 2021. Joten niin kysymyksessä ei ole se, että ratkaisisimme nyt kaikki tulevaisuuden ongelmat, vaan hahmottelemme päälinjauksia, jotka ovat tälle parlamentille kaikkein tärkeimpiä tällä alalla. Ja yritänkin nyt tässä epäsuorasti sanoa varoja esittelijälle, että älkää nyt koittako muokata maailmaa ihan kokonaan uudeksi. Tämän mietinnön kautta kyllä meille tulee vielä uusiakin mahdollisuuksia tehdä se ja aika vaikea näihin tavoitteisiin on koskaan kuitenkaan päästä. And uh, for giving such a good overview and also... Kiitoksia tästä yleiskatsauksesta. I, I'm always telling people... hyvästä ohjauksesta kerron aina kollegoille, että älkää tehkö tarkistuksia, ellei teillä ole todellista viestiä. Jos mietintö on liian pitkä, niin sitten tärkeimmät viestit jäävät sinne hukuksiin. Ja todella, jos teillä on tärkeitä viestejä toisille instituutioille, niin se on hyvä, mutta on parempi, että ei päin satapäin näitä tarkistuksia, vaan keskitytään aivan tärkeimpiin asioihin. Nyt meillä on varjoesittelijät. Tänään aloitamme Frank Engelillä EPPstä. Merci, <coughs> merci Linda. Kiitos Linda. Niin aloitan vakuuttamalla Enrikelle, että minä en aio nyt tuhota tätä hänen tuotostaan, enkä yritä tässä nyt parantaa maailmaa tällä yhdellä mietinnöllä, mutta olen lukenut tämän ja minusta henkilökohtaisesti tämä on sellainen lähestymistapa, jonka minä kyllä jaan olennaisilta osin mitä tulee tuohon ulkoiseen apuun ja tähän yhteistyöhön. Eli substanssin puolesta olemme, olemme samaa mieltä, mutta tein kuitenkin pari tarkistusta, koska en ihan täysin ole samaa mieltä tästä lähestymistavasta kuitenkaan ää, nimenomaan budjettiasioissa. Meillä täytyy olla jonkinlainen looginen ää, budjetti tässä käytössä. Se on, se on näin yksinkertainen se asia. Mietitäänpä vaikka budjettitukea jonnekin Keski-Afrikkaan, minkä takia sitä sinne laitetaan – koska näillä, näillä rahoilla sitten Keski-Afrikan tasavalta maksaa omille sotilaille ja omille virkamiehilleen. Sehän ei ole mitenkään järkevää, että sitä rahaa ei oteta valtion omasta budjetista. Se on, se on valtion tehtävä. Ei meidän ja valtion täytyy se ymmärtää ja hyväksyä. Voi olla, että se ei vielä ole aivan niin, aivan niin kypsä, että se on siihen valmis, mutta näin on vain tehtävä. Meidän kumppanimme maailmassa, jotka ovat vielä kehitysvaiheessa, ne alkavat olla aika vastahakoista tätä eurooppalaista lähestymistapaa kohtaan muutoin. Jos EU ei pysty päättämään edes omasta budjetistaan ja hoitamaan sitä tehokkaasti, me olemme kilpailuasetelmassa myös näillä kehitysmarkkinoilla. Jos haluamme lyödä Kiinan, Turkin, Intian, Venäjän, Japanin ja kaikki ne muut, Brasilian, jotka, jotka ovat tässä mukana, niin, niin monilla on intressejä kehittyvää maailmaa kohtaan, niin silloin me tarvitsemme lähestymistavan, joka toimii sillä tavoin, että Euroopan asenne ja Euroopan menetelmä on sellainen, joka tuo arvoa näille kehittyville maille. Varmasti löydämme tähän sellaisen, sellaisen muodon, joka mahdollistaa kaiken tämän arvostin kovasti näitä muotoiluja, joita tässä oli liittyen yksinkertaistamiseen, joustavoittamiseen, käytettävien reservien luomiseen sillä hetkellä, kun ne ovat tarpeen. Ja sillä tavoin varmasti voimme toimia, toimia nopeammin, olla reaktiivisempia kohtaan, niitä, niitä vaatimuksia kohtaan, joita meille esitetään. Ja tämäkin liittyy tähän kilpailuun, josta äsken puhuin. Kiinalaiset ystävämme toimivat meitä nopeammin ja Turkkia ja kaikki muutkin toimivat meitä nopeammin. nopeammin. Se johtuu siitä, että meillä on tietyt menettelyt, muodollisuudet, jotka on hoidettava ja siinä menetetään aikaa näihin muihin verrattuna. Ja se tietysti maksaa meille kunnioituksen määrässä. Ja lopuksi olen varma, että oma ryhmäni on käytettävissä tämän harjoituksen läpivientiin, koska tässä on kyse uskottavuudesta, Euroopan uskottavuudesta maailmassa ja meidän toiminnastamme kehittyvissä maissa ja kehitysasioissa meidän toimintamme on valtavan tärkeää, uskottavuutemme on tärkeää ja, ja ää, toiminnan täytyy olla tehokasta ja päättäväistä humanitaarisissa asioissa ja kehitysasioissa. Me kaikki haluamme, että tämä toimii hyvin. Ja tästä näkökulmasta katsoen sinulla on kyllä meidän tukemme. Kiitos. Thank you very much. Um, Cecil Kienge. Kiitoksia sitten Cecil Kienge. Grazie. Kiitoksia Enrico. Kiitoksia tästä tärkeästä esityksestä ja näiden välineiden täyttöönpanoehdotuksesta. ehdotuksesta. Tämä tehty työ, josta puhuitkin täällä äsken, se osoittaa sen tärkeyden, mikä näillä välineillä on. Kehitysyhteistyörahoitusvälineen aina humanitaarisen avun välineeseen ja kehitysrahastoon saakka. Sitten tapasin yhden toisen välineen Afrikan vierailla, niin uskon, että kaikki nämä välineet kuitenkin vaativat tiettyjä kriteereitä erityistoimintaa pitää, olla, ne pitää olla joustavia. Ei pelkästään näissä kolmessa välineessä, mitä mainitsin, mutta myöskin on myöskin muitakin välineitä, joissa tarvitaan avoimuutta. Ja uskon, että kaikkien välineiden niiden pitää olla myöskin kehityksen pohjana. Tänään me käymme tämän keskustelua tästä ja kiitokset Enrikolle, että hän pyrkii yhteistyön myöskin kansalaisyhteiskunnan kanssa. Ja pyrimme katsomaan tietenkin tässä yhteydessä, tässä keskustelussa, että miten heidät ottaa mukaan. Ja mitä he miettivät näistä välineistä, mikä on heidän arvionsa. Tämän tarkoituksena tietenkin on saada arvio, yhteen arvioita asioista komission kanssa. Tämä oli erittäin mielenkiintoista, koska kaikki nämä välineet, joita olen arvioinut, ovat osoittaneet sen, että näin voida, näillä voidaan muuttaa sitä logiikkaa, että varoja käytetään – Ja yhdessä kollegani Ventasin kanssa olimme Senegalissa, jossa katsottiin myöskin näitä asioita. Joten meidän pitää tukea sitä, että kaikki nuo välineet ovat tärkeitä toiminnassamme. Jos emme työstä sitä vastuskyky toimintaa samalla myöskin, ja että me kiinnitä huomiota ihmispääomaan, niin tulemalla on vaikeaa saada aikaan kehitysaskelia monissa maissa. Tarvitaan myöskin autonomiaa, koska monet näistä alueista, joilla toimme, teemme kehitystyötä, niiden pitää arvioida uudestaan resurssinsa. Ja mekin annamme tässä pelkästään apua vain yhteen suuntaan, ilman että puhutaan todellisesta kumppanuudesta. Silloin on vaikea kehittää mitään autonomista omaehtoista toimintaa. Ja mehän halusimme todellakin tällaisen lähestymistavan muuttaa, joten pyydänkin parlamenttia, mutta myöskin keskustelussa komission kanssa eh, etenemään siinä suuntaan, että tätä paikallista vastustuskykyä luotaisiin ja autonomiaa jotta voidaan tällä tavoin voittaa tämä taistelu näihin kaikkiin muihinkin asioihin liittyen, jotka johtuvat siihen, että ihmiset siirtyvät pois alueelta ja sitä yhdessä sieltä hyvinvointia. Tämä pitää ottaa huomioon tavallaan, tavallaan katalysaattorina, antaa kannustimia ihmiselle pysymään siellä omilla alueillaan. Kiitoksia. Thank you, Maria Hoibuk. Kiitoksia sitten Maria Hoibuk. Ja, herzlichen Dank. Äh, Kiitoksia. Heidi Hautala ei ole täällä paikalla, joten minä olen hänen sijaisena tässä, jos se vaan käy. Me tuemme mietinnön yleistä suuntausta, mutta haluamme selkeämmän kannan tähän, mitä tulee eri, erillisten kehitysvälineiden ja humanitaarisen välineen osalta. Yllättävää on ero arvioinnin ja komission ehdotusten välillä on vaikea joskus nähdä näissä yhteyttä. Komissio argumentoi tässä, että väline pitää yhdistää, mutta arviointi osoittaa sen, että kyllä nämä välineet ovat kukin omaa tarkoitusperäänsä sopivia, tarkoituksen soveltavia. Ja tässä tarkoituksena myöskin, että tehdään kumppanuudistyötä ja tehdään emän omistajuutta näissä ohjelmissa, ja tällä tavoin suunnataan uudestaan kehitysyhteistyötä. Ja komissio tuskin puuttuu tähän suuntaukseen. Ja Afrikan rauhan välinettä ei ole arvioitu, vaikka sen vain pitkän ajan jälkeen olisi soveltuvaa. Myöskin näkyvien ongelmien osalta, mitä siellä on ollut vaikka varojen käytön osalta. Myönteistä on se, että komissio katsoo ennenkin kansalaisyhteiskunnan yhteistyötä ja pyrkii rakentamaan tälle jatkossa. Kiitoksia. Yeah, thank you. And uh, just maybe add myself. Ehkä voisin itsenikin laittaa vielä listalle. Minusta tämä on oikein hyvä mietintö, Enrique. Olen yhtä mieltä kaikista, mitä siinä on. Halusin vain siihen viitata, mitä Frank Engel sanoi tästä asiasta, joka usein unohdetaan kokouksissamme, varsinkin kun puhun ministerin kanssa. Afrikassa on todella nyt kilpailua. Siellä on muitakin maita tulossa tarjoamaan apua. Me, ja me näyttäydymme hitaina, kun ajatellaan kuinka vastataan ongelmiin kentällä. Mietin sitten, en tiedä voisiko komissio mahdollisesti kommentoida tätä seuraavaa, mutta niin, muutama vuosi sitten kun aloitimme valvonnan kiristämisen. Neil oli komissarina ja me asetimme eri sääntöjä hankkeita varten ja niin edelleen. Nyt ongelma on se, että, että, kaik, että tietyn tyyppiset hankkeet tulevat joten, tekevät meidät jotenkin hermostuneeksi. Se on hankkeita, jotka vaativat ihan mielikuvitusta ja riskinottoa palasimme todella juuri Keski-Afrikan tasavallasta ja näimme, että näimme siellä hankkeita, jo, nuoret tarvitsivat vain vähän rahaa, niin että he voisivat tehdä jotakin, joka saattaisi johtaa liiketoimintaan. Eilen puhuimme tästä työryhmässä todella kuinka pienet rahamäärät nuorille yrityksille voisivat auttaa yritysten perustamista. Tässä nainen Saksasta sanoi, että monet näistä yrityksistä epäonnistuvat. No niin, tietenkin, niin meidänkin maissamme monet, monet on epäonnistunut, mutta jotkut menestyvät ja kyllä pitäisi olla valmis ottamaan vähän riskejä joskus. Meidän olisi saatava myös tilintarkastajat ja, ja budjetinvalvojat tähän keskusteluun ja myös, myös tilintarkastustuomioistuin. Tiedä, katsotaanko komissiossa nyt uuden tyyppistä rahoitusohjelmaa ja puhutaanko siitä, mitä kannattaa valvoa ja minkälaisia järkeä, järkeviä riskejä voidaan ottaa. Tietenkin julkisilla varoilla on aina vaikea ottaa mitään järkeviä riskejä, mutta jos emme tähän pysty, niin sitten emme voi ripeästi toimia ja antaa pieniä tukia ja, ja antaa kaverille koneensa kanssa pientä tukea. Tämä oli fiksu kaveri, joka oli luonut tällaisen koneen, ja hänellä oli patenttikin, ja hän olisi vain hieman tarvinnut apua markkinointia varten. Ja kun sitten kysyin kentällä, että kuinka voisimme auttaa, niin ne, ne sanoivat, no, emme me voi mitään, emme voi tehdä sopimuksia kansalaisjärjestöjen kanssa, koska meitä huolestuttaa tämä tilintarkastus ja muu. Ja mehän luo, myös menetämme varoja jokaisella tarkastuksen tasolle. Kyllä täällä on joitakin ongelmia siinä, kuinka ohjelmat toimivat. Niiden pitäisi olla olla tehokkaampia. Me olemme kuitenkin maailman laajo, suurin lahjoittaja yhteisö. Ei se nyt ehkä ole maailman tärkeintä, että maailma tietäisi eh, siitä, että me olemme suurin lahjoittaja, mutta kun puhutaan AKT-kumppaneille, niin heillä on vähän vaikea suhde meihin. Eh, ja he haluaisivat kyllä eh, luottaa meihin, niin kuin Gambiankin kaverit täällä aikaisemmin, mutta kyllä meidän on voitava toimia nopeammin ja avattava ja nopeammin, niin että tähän aina kuuluu vuosikausia, eikä pidä pelata liian varman päälle. Niin kukas komissiosta mahtaa olla paikalla? Kiitoksia. Olkaa hyvä. Euh, merci. <coughs> Merci, madame la Kiitos puheenjohtaja. Niin ihan aluksi haluaisin kiittää esittelijää tästä mietintöluonnoksesta. Siinä käydä läpi tärkeitä asioita ja se on hyvin tasapainoinen teksti tärkeästä aiheesta tästä valmistelusta, jota komissio tekee nyt seuraavaa rahoituskautta silmällä pitäen seuraavaa monivuotista rahoituskehitystä kehystä silmällä pitäen. Minulla on kolme ihan lyhyttä kommenttia liittyen tähän mietintöluonnokseen ja ensimmäinen on vastaus kysymykseen, joka tuossa mietinnössä mm, esitetään. Se on kappaleessa 10, eli tämä kunnioitusasia, 20 prosentin tavoite varoista, jotka menevät perussosiaalipalveluille ja toisen asteen koulutukseen. Eli pidetäänkö niitä kehitysyhteistyön välineenä ja vahvistan, että kyllä tuota 20 prosenttia tässä kunnioitetaan ja tuo dialogi, jota käydään 6. maaliskuuta, ottaa tämän asian esiin ja saatte siinä lisää yksityiskohtaista tietoa tästä asiasta. Eli että kyllä näitä prosenttiosuuksia kunnioitetaan. Ja toinen lyhyt kommentti liittyy 37 äh, kappaleeseen liittyen siihen eroon, joka on äh, liittyen siis julkiseen tukeen ja tähän julkiseen kehitysapuun, mitkä ne nykyiset luvut ovat. Tämä on nykyisin otsakkeen neljä alla, ulkoisen avun alla, eli yli 90 prosenttia varoista tulevat tästä otsakkeesta neljä ja menevät näihin ulko, ulkoisiin kohteisiin, ja varat, varojen täytyy olla käytettävissä tähän ja tukikelpoisia tähän julkiseen kehitysapuun. Ja sitä edelleen kunnioitetaan ja minusta tulevaisuudessa tämä periaate toteutuu edelleen. Suuri enemmistö ulkoisista varoista, joita rahoitetaan eu budjetista, menee tällaiseen julkiseen kehitysapuun. Ja tässä kappaleessa 37 minusta sanotaan vähän eri asiaa, eli että näitä ei saa sekoittaa, vaan kyseessä on kaksi eri asiaa. Jos mietitään alueita tai maita, joissa voi olla tällaisia, ää, tällaisia toimia, jotka toisaalta ovat tukikelpoisia ja toisaalta sitten eivät, eli ää, onko järkevää erottaa toisistaan tämä julkinen kehitysapu ja toisenlainen apu, mikä tässä on kaikkein tärkeintä. Suurin osa kuitenkin näistä budjetista tulevista varoista menee tähän julkiseen kehitysapuun ehkä Euroopan tasolla voitaisiin auttaa täyttämään tämä 0,7 prosentin kehitysaputavoite. Ja josta 0,2 prosenttia menisi sitten näille kaikkein vähiten kehittyneimmille valtioille. Ja sitten vielä 41 kohtaan tai kappaleeseen liittyen tässä mietinnössä. Tässä lainsäädännön valmistelu menettelyssä, jota käydään nyt toukokuun loppuun asti, niin on tärkeää, jos voisimme äh, jollain tavoin käydä läpi uudestaan tiettyjen välineiden arkkitehtuuria. Jotkut äh, EUn välineet kärsivät liiasta monimutkaisuudesta ja se on haitta niille ja se on haitta meille ulkosuhteissamme ja kumppaneiden kanssa tehtävässä työssä. Eli ehkä niitä voitaisiin ryhmitellä jollakin tavalla niin, että Äh, että tähän tulisi parannusta. Eli tämä kohta on todella pantu myös komissiossa merkille ja EUn kehitysvarat ja tuo väline. Äh, tässä mietimme, minkälaisia, minkälaista toimivalta Euroopan parlamentilla on tähän asiaan. Voisiko se auttaa budjetoimaan uudestaan näitä kehitysvaroja. Ja henkilökohtaisesti sanoisin, että tuen sitä, mitä puheenjohtaja tässä sanoi, siitä, että meillä on tarve ottaa enemmän riskejä. Euroopan unioni toimii hankalissa, heikossa asemassa olevissa maissa ja laittaa sinne kehitysvarojaan. Ja tietenkin valvontaa ja turvallisuutta täytyy olla, mutta näillä ohjelmilla – se, että ne ylipäänsä toimivat siellä, se on niiden olemassaolon syy ja, ja oikeutus. Tietysti valvontaa ja monitorointia näihin ohjelmiin täytyy olla, mutta se monesti estää myös ottamasta näitä riskejä, joihin puheenjohtajakin tässä viittasi. Mutta jos riskejäkään ei ota, niin silloin ei ehkä tule välttämättä tuloksiakaan ja mahdollisuuksia jää kumppanimaissa käyttämättä. Kiitoksia. Yeah, thanks Maybe we should think... Kiitoksia. Ehkä meidän kannattaisi tätä tarkastusasiaa pohtia ja saada sen järjestyksen tulevaisuutta ajatellen. Sitten täällä on ekopääosasto myös paikalla. Kim Elin, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. No, very, very brief. Kiitoksia puheenjohtaja, vain lyhyesti. Ei paljon lisättyä tähän DEFCON kollegan puheeseen enää ole. Mitä tulee humanitaarisen avun kommentteihin, ovat ihan hyviä. Me jaamme tämän arvion siitä, kuinka humanitaarisen avun väline on toiminut. Erityisesti se, että tämä väline on edelleenkin tärkeä ja sen tarkoitusperä olemassa. Ja tuemme myöskin sitä, että täällä luonnoksessa pyydetään sitä, että tärkeästä on erillinen humanitaarisen avun väline olemassa, meistäkin tämä on oikeutettua, ja sitten täällä myöskin tuemme sitä kommenttia, joka Korero täällä totesi, että tarvitaan sitä, että jatketaan sitä, että on edellekin tarpaiset resurssit humanitaariseen apuun, erityisesti juuri hätäapun tarpeisiin. Ja tuemme myöskin päätöslausunnossa sitä, että pitää olla kulutehokas, se on hyvin pitkälti sen mukaista, mitä Istanbulissa maailman humanitaarisen avun huippukokouksessa sovittiin. Eli pyritään vähentämään transaktiokuluja ja katsoa monivuotoista rahoitusta. Ja sitten lopuksi vielä kollegan, Tefkon kollegan kommenttiin liittyen, meidän pitää pystyä myöskin toimimaan vaikeissa ympäristöissä – Totta kai olemme tietoisia, että pitää olla vastuullinen, mutta toisaalta taas joustava. Siinä on ristiriita. Mutta olemme pyrkineet toimimaan humanitaarisen avun yhteydessä YK kautta tai kansalaisjärjestöjen kautta. Tätä tulemme jatkamaan jatkossakin. Ja jatkossa tulemme pyrimme käyttämään enemmän varoja paikallisille toimijoille – suunnattuun apuun. Mutta suurimman, suurimman osalta näen tämän hyvin hyödyllisenä kommenttina meidän täällä käymään keskusteluun. Siis Kiitoksia. En tiedä. En usko, että ulkosuhdehallinnosta on ketä edustaja. Tai haluatteko lisätä mitään? Tämä ei ole mikään pakko. Hyvä. No niin, Enrik, ole hyvä. Bueno, no, no... no en nyt lähde tässä mitään liian laajaa vuoropuhelua käymään. Mutta aivan ensiksi haluaisin kiittää tietenkin teitä kaikkia ja pyrin myös selittämään, miten itse näen nämä muutamat asiat, jotka toitte esille. Olen aika yhtä mieltä niistä. Engelin kanssa olen aivan yhtä mieltä siitä, että tämä budjettituki asia – Tämähän on monisyinen järjestelmä siinä mielessä, että joissakin maissa se toimii ja joissakin maissa se ei toimi. Lähinnä se, niin koko tämä ongelma koskee sitä, että ne maat, joissa se toimii, niin se toimii, koska olosuhteet ovat sellaiset, että voidaan äh, suorittaa hankkeita ilman budjettitukea, koska kyseessä on hallitus, joka jolla itsessään on kapasiteettia ja halua toimia johdonmukaisesti oman kansansa tarpeiden kannalta. Ja ne poikat, jos se ei toimi, niin sehän ei toimi sitä varten, että hallitus tai hallituksella ei tällaista kapasiteettia ole. Ja näin ollen on vakava vaara sille, että varat suuntautuvat aivan erityyppisiin prioriteetteihin tai parhaimpaankin kuin näihin erilaisiin prioriteetteihin. Ja tässä uskon, että olisi löydettävä sellainen tasapainotilanne, että siinä tapauksessa, että, että, että rajatussa määrin olisi budjettitukea ja siihen kohdistuvaa kontrolli, niin sen pitäisi olla selkeämpää ja tiiviimpää kontrollia, eikä pitäisi vain luopua valvonnasta sen jälkeen, kun tuki on myönnetty. Sekä puheenjohtaja että Frank puhuivat tästä ja varmasti kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että muitakin toimijoita riittää, joilla on ehkä kätkettyjäkin intressejä kuin Euroopan unionilla, jotka toimivat näissä samoissa paikoissa, joissa Euroopan unionikin toimii. Ja niihin eh, kohdistetaan vähemmän vaatimuksia ja jarrujan ja näin ne voivat tyydyttää paremmin ne eh, toivomukset, joita on tietyillä hallituksilla tai väestölläkin näissä maissa. Koska siellä tietty konkreettinen ongelma voidaan ratkaista erityisillä investoinneilla. Ja tämä on aivan näke, toimia, se vaikuttaa ihmisten elämään, mutta, mutta sitten säästyy kaikki nämä ehtojen täyttäminen, ovat ne sitten poliittisia ehtoja tai rahoitukseen tai hallintoon liittyviä ehtoja hankkeiden toteuttamiseksi. Eikä tämä koskaan ainoastaan tätä mietintöä, vaan ihan kun ajatellaan, kuinka tulevaisuudessa määritellään unionin kehitysyhteistyötä, niin tällaista pohdintaa olisi syytä täällä käydä jotta mahdollisuuksien mukaan voisimme toimia niin tehokkaasti kuin tuloksien kannalta ovat muutkin globaalit toimijat, mutta niin, että samanaikaisesti tehokkuus vahvistaisi meidän arvojamme, joita näillä muilla globaaleilla toimijoilla ei ole. Sitten Kiengen puheenvuorosta, hän näköjään lähti jo paikalta pois, mutta tämähän on tämän valiokunnan keskeisiä tavoitteita, että haetaan tällaista kykyä ja, ja pyrimme siihen, että, että yhteiskunnat saisivat keinoja itse paneutua omiin ongelmiinsa. Onko sitten kyseessä rahoituspuoli tai konkreettinen politiikka, koulutus tai terveys, eri temaattiset alueet näillä alueilla. Se on tärkeää, mutta toki myös hallinnon puolella yhä enenevässä, enenevässä määrin ja eri välineiden kohdalla myöskin, joiden avulla nämä maat pystyisivät rakenteellisesti vastaamaan omien instituutioidensa kautta oman väestönsä tarpeisiin. Ja tähän liittyy myös Marian puheenvuoro Onkin tärkeää käyttää tätä rauhavälinettä ja hyvän hallinnon mekanismeja ja niin poispäin. Sitten komission puheenvuorosta. Niin, olemmeko nyt sitten saavuttaneet 20 prosenttia koulutus- ja sosiaalipuolella, no jos näin on, niin tämähän on hyvä uutinen ja siitä on sy- syytä olla iloisia. Ja näin ollen olisikin sitten no, muutettava tämä kohta niin, että todetaan, että on nyt saavutettu tämä 20 prosenttia, niin kuin oli tarkoituskin. Sen sijaan tämän kohdan 37 kommentti oli vähän vaikeampi, tämä 90 prosenttia. Nyt olisi löydettävä sanamuoto, joka tähän sopisi, että poik- kun poikkeuksellisessa tilanteessa E- erityyppisiä toimia, toimia yhdistetään. Jotkut niistä on selkeästi kehitysyhteistyötoimia, toiset eivät niin selkeästi niin, että olisi ainakin avoimuutta tässä ja tilintekovelvollisuutta ja, ja ponnisteluja niin, että voitaisiin ehdollistaa se osuus, joka ei ole varsinaisesta kehitysyhteistyötä, että se mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman paljon kuitenkin lähentyisi tätä kehitystä. Jonkinlainen sanamuoto tästä olisi nyt löydettävä. Sitten toimivatko nämä välineet vai ei tämä tärkeä aihe? Ehkä tärkein kaikista. Jossain määrin se kuitenkin menee tämän valiokunnan valtuuksen yli. Jos nyt eri välineitä yhdistetään, niin todella kysymys oli välineiden yhdistämisestä niin se johtuu siitä, että komissio ehdottaa kaikkien toimintapolitiikkojen alulla välineiden yhdistämistä, ei ainoastaan ulkoisen toiminnan välineiden osalta tai ei ainoastaan eh, kehitykseen liittyvien välineiden osalta tai humanitaarisen avun välineiden osalta. Ja tässä mielessä sitten tarvitaankin keskustelua, neuvottelua tai jopa riitelyä eh, komission ja parlamentin ja neuvoston välillä. Hyvin luultavasti se on edessämme tulevina kuukausina ja tulevana vuonna. Haluaisin kiittää komission edustajaa, joka ystävällisesti tapasi minut, kun valmistelin tätä mietintöä. Ja halusin vielä todeta että tapaamisemme jälkeen olin kuulemistilaisuudessa afeettivaliokunnassa, jossa ollaan myös samanaikaisesti hyväksymässä mietintö, joka koskee muita ulkoisen toiminnan välineitä. Ja minun vaikutelmani oli se, että Euroopan parlamentin sisällä, en tarkoita tässä valiokunnassa, mutta parlamentin sisällä – se, että yhden välineen alle yhdistettäisiin eri välineet, niin tälle nyt ei ole, ei ole mitään valtavaa tukea. Parlamentti ei, ei yhtenä rintamana tällaista, tällaista riemullisesti kannata, vaan päinvastoin on jopa huhuja, eikä huhuista koskaan tietenkään tiedä, ovatko ne mahdollisesti jo etulinjassa tulevia uutisia, uutisia vai pelkkiä huhuja, mutta huhu siis liikkuu siitä, että, että komission ulkosuhde hallinnossakaan ei aina olla ihan yhtä mielis, yksimielisiä tästä, mutta saapa nyt nähdä, en sano tästä sen enempää, saa nähdä mitä lähitulevaisuudessa tapahtuu, mutta kuitenkin tämä viesti, jonka halusin tässä välittää, niin eh, koskee sitä, että tämä asia, tämä yhdistämisasia ei, ei voi kuulla vain tähän valiokuntaan. Jos näin tehdään, niin se johtuu siitä, että komissio esittää yleisemmän ehdotuksen, jonka koko parlamentin olisi hyväksyttävä ja siitä pitäisi neuvotella myös neuvoston kanssa. Silläkin saattaisi joitakin varaumia tällaisen olla. Ekon edustajan sanoihin vielä. Hän on tietoinen tietenkin siitä, että tässä valiokunnassa yleisesti ottaen vahvasti tuemme komission humanitaarista apua Euroopan unionin humanitaarista apua kaiken kaikkiaan. Tiedämme, millaisia vaikeuksia on vastata näihin kriiseihin, jotka usein ovat yllättäviä ja väkivaltaisia siinä mielessä, että, että ne vaikuttavat miljoonia ihmisiä. Näytti esimerkiksi siltä, että Sy- Syyria oli palautumassa normaaliin tilaan, mutta nyt yhtäkkiä taas siellä kriisi leimahtaa, joka vaikuttaa miljoonin ja roihin ja kansan kriisi. Kyllä, kyllähän tämä ongelma tiedettiin ja voitiin arvo, arv, arvella, että kriisi siitä tulee, mutta kuinka, kuinka intensiivinen siitä tuli, niin emme sitä osannut odottaa ja tiedämme kyllä millaisia tarpeita siellä on. Joten tarvitaan mahdollisimman paljon joustavuutta ja tarvitaan myös kykyä antaa poikkeuksellista tukea tämän tyyppisissä tilanteissa ja Lindan kanssa. Nyt en voisi olla enempää yhtä mieltä siitä, että usein toimielimet ja Euroopan unioni ei ole mitenkään hallinnosta kaikkein joustavin. Sillä on tietyt tavat toimia, joka, joka estää luovan toiminnan. Usein pienillä ponnistelulla voidaan muuttaa jon, jon, voidaan muuttaa tietyn alan toiminta. Usein ongelmaa voitaisiin ratkaista ihan käymällä vain intensiivisempää vuoropuhelua ja vastavuoroisen luottamuksen kautta myös parlamentin komission välillä. Niitä komissio ehdottaisi meille tiettyjä innovoivia toimintalinjoja verrattuna nykysääntöihin. Ja että me pitäisimme tällaisia innovoivia toimia hyvin ja näin voisimme kyllä saada ihan merkittäviä sopimuksia aikaan. very much, Enrique, for that. Kiitoksia tästä Enrique. Ennen kuin annan tässä vielä määräajat tarkistuksia varten, niin totean vielä, että tämä on Juan Carlosin vetämä työtä ja tämä on hänen viimeinen kokous. Olemme nyt mobiliteettisääntöjen uhreja, kun Carlos on jättämässä meidän valiokuntamme ja siirtyy Eurolatin Latin piirin. Hän on meidän valiokunnassamme ollut vuosikausia ja tuonut paljon osaamista eh, lakimiehenä tähän valiokuntaan. Ja ehdotankin, että nyt julkisesti kiitämme häntä tulemme kaipaamaan häntä, mutta monet kollegat täällä ovat sitoutuneet myös Eurolat-työhön, mutta nyt haluaisin todella kiittää teitä kaikista tekemistänne työstä. Kiitoksia, Juan Carlos. Enrique vielä lyhyesti. Yo, yo esperaba... Niin, ajattelin, että kiitetään häntä vasta sitten, kun mietintö on hyväksytty. Ei sitä koskaan tiedä, kuinka mietinnön käy. No, teen sen sitten. Tai toivon ainakin, että voi tehdä sen silloin. Nyt on todettava, että hän ei oikeastaan voida sanoa, että hän on tehnyt työtä tämän mietinnön kanssa, vaan kyllä tätä mietintöä voitaisiin aivan yhtä hyvin kutsua Guerrero Juan Carlosin mietinnöksi. Your gratitude <laughs> from Enrique. No niin, monen kiitollisuuden velka tässä nyt on. Olen varma, että tukea kyllä tulee. Eli tarkistusten määrä aika 27. helmikuuta kello 12 ja äänestys 20. maaliskuuta. Kiitoksia Enrique, hyvät kollegat ja kiitoksia komissio ja menemme eteenpäin. Sekin on tärkeä asia ja siihen Steinerin kanssa jo viitattiinkin aikaisemmin ja se koskee siitä, onko nyt EU saavuttanut 0,7 prosentin BKT-osuutta koskevan tavoitteensa. Komissio kolme vuotta sitten eh, päätti, että ei enää näitä vuosittaisia kertomuksia anneta. Um, the idea... Kyseessä on tämä tilin velvollisuusraportti ja komissio oli sitä mieltä, että se ei enää halua antaa näitä, koska sopeutettiin näihin vielä kehitteillä oleviin äh, kestävän kehityksen tavoitteisiin ja täytäntöpanoon. Jotkut meistä olivat vähän skeptisiä, koska nyt ehkäpä Euroopan unioni ei nyt saavuttanut tavoitteitaan vuonna 2015 mennessä. Ja osoitimme, että monien vuosien jälkeen, 2005 jälkeen, kun teimme nämä sitoumukset, niin monet jäsenvaltiot eivät ole päässeet tähän 0,7 prosenttia. Um, niin, Maria Hoipok, erityisesti vihreät ryhmästä, pyysi, että kävisimme keskustelua tästä aiheesta tänään. Ja haluamme keskustella komission ja ulkosuhdehallinnon kanssa tästä, missä tänään mennään oikein tämän 0,7 prosentin PKT-tavoitteen kanssa, koska tämän on myöskin osa meidän kehitysagendaamme. Eli nämä TFK pääosastolle tänne. Lauron Sarasen on tää, täällä heidän edustajanaan paikan päällä. Ensin he saavat puheenvuorot tämän jälkeen ulkosuhdehallinto. Olkaa hyvä. Defko. Thank you, thank you, Mrs. Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin sain vettä, kiitoksia. Niin, todellakin tässä on kolme vuotta ollut taukoon tämän vastuullisuusraportin osalta. Ja kuten ähm, ilmoitettu, me tulemme jatkamaan tänä vuonna uuden raportin julkaisulla. Ja tämä on rahoituskehitykseen raportti, otsakkeella julkaistava. Ja ajattelimme lähetään vähäinen kehitysfoorumia, joka on New Yorkissa 23.26. huhtikuuta pidettävä. Joten meillä on ensimmäinen luonnos tästä raportista valmiina. Mutta se on vielä kaukana vielä valmiista kuitenkin. Kuitenkin nämä viralliset kehitysapuluvut, jotka julkaistaan OECDssä vasta, vasta sitten huhtikuun lopussa, joten ne samaan tulevat ihan sitten siinä vaiheessa selville, mitä ovat vuonna 2017 olleet nämä virallisen kehitysavun luvut. Ja uuden raportin tarkoituksena on nyt laajasti raportoida eri, erilaisista toiminta-alueista. Eli tässä on rakenne kappaleiden mukaisesti, kehitysagendan mukaisesti, jossa katsotaan eurooppalaisen konsensuksen pääaiheita. Tärkeää tässä rakenteessa on katsoa rahoitus- ja ei-rahoituskeinoja täyttöönpanossa, koska uskomme, että tämä on koko tämän ADIS-agendan tarkoitus, että tässä on tiettyä synergiaa rahoitus- ja muiden välineiden välillä että katsotaan niitä kaikkia, eikä pelkästään vain virallista kehitysapua, vaikka tietenkin tämä olisi myöhempi osio raportissa, kyllä. Mutta on tärkeää, että katsomme kaikkia kehitysavun sitoumusmuotoja. eri toiminta-alueita Adiksen agendassa – kansallinen ja kansainvälinen bisnes ja kansainvälinen kauppa ja kehitys ja velka ja velan kestävyys, kestävyysaiheet, tutkimus, e, tiede, kapasiteetin luomi ja tietojen valvonta ja seuranta. Ja tämä raportti tulee katsomaan eri elementtejä, kaikkia näitä aiheita, EUn toimielinten ja jäsenvaltioiden suoritusta näillä alueilla, kaikilla näillä toimintakentillä. Ja kuten totesimme, katsomme myöskin tässä EUn konsensuksen tärkeimpiä alueita. Raportti hyväksytään sitten työasiakirjana tottavasti ennen sitä foorumia, aikataulu on aika tiukko, koska tämä foorumi on aikaisemmin, siis kuukautta aikaisemmin kuin se aikaisemmin vuosina oli ollut. Totta, toivottavasti me ehdimme ajoissa tämän valmistamaan. Tulee viralliseen kehitysapuun. Olette varmaankin näet lopulliset virallisen kehitysavun luvut 2016, että julkaistiin hei, joulukuussa. Olette varmaankin nähneet, että vuonna 2016 luku kokonais on 77,5 miljardia, eli 0,53 PKTstä. Eli emme vieläkään pääse 0,7 prosenttiin mutta komissio on tyytyväinen, että näemme, että tässä on edistytty viime vuosina hyvään suuntaan. Ja olemme tietoiset, että pitää vielä enemmän tehdä tämän eteen. Erityisesti kaikkein tarvitsemmin, tar, tarpeessa oleville maille pitää antaa enemmän, koska tärkeimmät viestit tässä tulevassa raportissa tulevat olemaan ne, että meidän pitää lisätä ponnisteluja, mitä tulee viralliseen kehitysapuun kaikkein vähiten kehittyneille maille. Tässä olemme edelleenkin jälkijunassa. Ja muutoin tämä raportti, siitä tulemaan kullekin sitoumukselle oma indikaattorinsa. Eli tässä on se kuvioita ja kaavioita, jotka osoittavat sen, että miten, missä tilanteessa EU on kokonaisuudessaan ponnisteluiden ja tulosten osalta eri sitoumusten osalta Addiksen agendassa mutta on liian aikaista nyt tässä vaiheessa antaa yksityiskohtia näistä eri indikaattoreista. Kuten totesin, tätä raporttia luonnostellaan vielä tällä hetkellä. Ja koska raportissa on EUn toimielinten ja kaikkien jäsenvaltioiden tiedot mukana, ja jotkut indikaattorit ovat vielä tässä vaiheessa ihan vaikeita vielä nähdä, missä mennään, koska jotkut tiedot ovat selkeitä, jotkut taas ovat kovinkaan selkeitä joidenkin jäsenvaltioiden, äh, jäsenvaltioiden osalta, joten kokonaiskuvaa ei ole helppo nähdä. Mutta me työstämme sitä ja toivottavasti olemme on valmiita, voimme esittää sitten tämän huhtikuun puolivälissä siellä kokouksessa. Ja voimme sitten varmaan keskustella myöskin raportin tuloksista täällä valiokunnassa. Kiitoksia. Koska tämä foorumi onkaan New Yorkissa? 23. 26. huhtikuuta. Okei. Okay. Ja koska raportti on valmis, mihin te tähtäätte? Me tähtäämme siihen, että se olisi vähän ennen sitä valmiina. Eli raportti olisi vaikka huhtikuun alussa – mutta sitten sinne pitää laittaa vielä nämä viralliset kehitysapuluvut, jotka saadaan OECDstä vielä joskus siinä keskivälillä kuuta, joten raportti on vähän ennen kokousta sitten valmis. Ehkä voitte palata sitten tänne tämän jälkeen ja kerrotte sitten, mitä tapahtui New Yorkissa, mitä muut kumppanit olivat siellä, mitä te totesitte. Ja katsomme raporttia sitten, kun luvut ovat täällä näin, ja sitten katsotaan, mikä on tilanne 0,7 prosentin osalta. Maria, sinä haluat vielä todeta jotain tähän. Haluaisit ottaa asian esille täällä. Kiitokset Linna. Kiitokset komissiolle. Siitä, että me luvataan raportti. Totta kai me olemme tätä odottaneet, koska tämä on hyvin laaja raportti ja tiedot eivät ole vielä meillä saatavilla täällä. Mutta te puhuitte juuri siitä, että tästä syntyi tällainen yleiskuva yleiskuva siitä, missä jäsenvaltiot tällä hetkellä menevät ja Eurooppa, mikä Euroopan tilanne on. No minua kyllä kiinnostaa tämä, että ollaanko nyt oikeassa vaiheessa nyt tämän 0,7 prosentin tavoitteen osalta. Te mainitsitte myöskin konsensuksen, tämän vanhan konsensuksen, ehkä vuonna 2015 oli tällainen suunnitelma, tämän 0,7 prosentin tavoitteen mukaisesti. Nyt tästä suunnitelmaa enää ei ole olemassa. Mitä te ajattelette komission edustajana? Mitä pitää tehdä, jotta tavoitteet voidaan loppujen lopuksi saavuttaa, ettei tehdä vain tällaisia tyhjiä lupauksia? Mehän näemme sitten, missä mennään EU-ssa, kun saamme tämän raportin käsimme. Ja, mutta eihän sitä voisi siihen jättää. Kyllä tavoitteet pitää saavuttaa. Sitten minua kiinnostaisi tietää, kuinka suuri osuus on virallisella kehitysavulla, joka tulee EUn toimielinten kautta, onko se 20 prosenttia, ja miten tämä luku on viimeisen kymmenen vuoden aikana kehittynyt ja muuttunut. Ja komissio monivuotisesta rahoituspuitteista tiedotteessa mainitsi tämän, että se pitäisi olla uusi tavoite olla. Niin voisitko kertoa tarkemmin, mitä tämä tarkoitti tässä monivuotisen rahoituspuitteiden tiedonannossa? Mitä tällä tiedolla tarkoitettiin? Ja sitten kuulin myöskin, että EU haluaa myöskin vähän vesittää näitä kriteereitä, että luo vaikka maahanmuutolle uusia kriteereitä. Että ilmeisesti kuitenkaan USA, Kanada ja muut eivät vastustaneet tätä. Miten komissio aikoo tehdä aloitteita tämän suhteen tulevaisuudessa? Kun tuseessa on vaikka, vaikka blending tai takuita, joita voidaan ottaa mukaan tähän näin. Onko teillä jotain tähän todettavaa? Tai sitten tuki EU-maataloustuotteille, joita viedään kehitysmaihin. Että voidaanko ne laskea tähän mukaan? Onko tästä olemassa jotain ajatuksia? miten tullaan toimimaan näiden osalta tulevaisuudessa? Okay, a lot of questions. I didn't... Paljon kysymyksiä. Pyytikö joku muu vielä puheenvuoroa? En, en nähnyt muita. Jos, jos ei, niin pyydetään sitten komissio vastaamaan näihin Marian esittämiin moniin kysymyksiin. Olkaa hyvä, komissio. Thank you. Uh, I... Kiitos. Toivottavasti en unohda mitään niin tämä virallinen kehitysapu, no se on siinä 20 prosentin luokkaa eu toimielimiltä ja mitä siitä sitten tulee seuraavina vuosina, no se riippuu seuraava rahoituskehyksen arvosta ja siitä, minkälaisia panostuksia jäsenvaltiot tekevät omalta osaltaan päästäkseen tuohon 0,7 prosenttiin. Arvaukseni on, että EUn suhteellinen osuus pienenee, jos jäsenvaltiot jatkavat edelleen työtä päästäkseen tuohon 0,7 prosenttiin. Siinä tapauksessa EUn osuuden pitäisi tosiaan pienentyä seuraavassa kehyksessä, mutta tämä siis siinä tapauksessa, että kaikki menee hyvin ja maat jatkavat ponnisteluja 0,7 prosentin eteen. Mitä sitten teemme painostaaksemme jäsenvaltioita toteuttamaan nämä velvoitteensa – Joo, no, me painostamme niin, niin paljon kuin vain voimme, muistutamme jäsenvaltioita niiden sitoumuksista ja siitä, että lopulta tulisi päästä tuohon 0,7 prosenttiin. Niillä on yksittäisiä omia sitoumuksia ja myös globaaleja sitoumuksia. Tuo FDA-raportti sellaisenaan se kyllä mainitsee ja käsittelee myös nämä virallisen kehitysavun luvut, mutta suoraan sanottuna sillä on vähemmän vaikutusta kuin äh, OECDn luvuilla. OECDn luvut näyttävät selvästi sen, missä mennään. Emmekä me voi oikeastaan tämän raportin kautta lisää painetta oikeastaan enää laittaa. OECDltä tulevat luvut aiheuttavat aina keskustelua neuvostossa joka vuosi ja neuvoston päätelmissä sitten muistutetaan jäsenvaltioita etenemään kohti tuota tavoitetta. Tuo siirtolaisuuskoodi tuonne DACkiin EU on ehdottanut tällaisen koodin luomista. Sen ei ole tarkoitus laajentaa virallisen kehitysavun soveltamisalaa. Tarkoituksena on kasvattaa raportoinnin läpinäkyvyyttä. Nyt emme tiedä selvästi sitä, mikä virallisesta kehitysavusta tai, tai sisällytetäänkö siihen jokaisessa maassa myös siirtolaisiin kohdistuvat toimet. Eli tuon DAC-koodin, siirtolaisuuskoodin tarkoituksena olisi varmistaa, että kaikki kustannukset, jotka liittyvät siirtolaisuuteen, todella merkitään ylös sellaisina ja että me voimme laskea ne sitten läpinäkyvällä tavalla. Mutta ei ole mitään tarkoitusta lähteä laajentamaan virallista kehitysapua sellaisiin kuluihin – joita se ei nytkään kata. Tämä sekoittaminen, blending, sillä viitattiin varmasti näihin yksityisen sektorin instrumentteihin. joiden alalla DAC on tehnyt töitä jo, jotta pystyisi muuttamaan näitä raportointisääntöjä tässä sekoittamisessa, mutta se ei, ei vielä kata nyt yksityistä sektoria. Tarkoituksena on antaa jonkinlainen tuki ekvivalentti tälle sekoittamiselle. Tällä hetkellä lainoista raportoidaan käteisperusteisesti – Eli ne lasketaan virallisena kehitysapuna, kun se annetaan, ja negatiivisena virallisena kehitysapuna sitten, kun se maksetaan takaisin. Eli kaiken kaikkiaan nettotulos on siinä nolla euroa virallista kehitysapua. Ja tiedämme, että suurin osa DAKin jäsenistä haluaa, että siinä on tällainen tukielementti mukana, joka laskettaisiin viralliseksi kehitysavuksi – mutta nämä aloitteet ovat tähän mennessä mm, epäonnistuneet tässä yksityisen sektorin instrumentissa. Ei ole jäsenvaltioiden kesken vielä päästy ratkaisuun. Sitä työtä jatketaan. No sitten maataloustuotteiden tuet. En oikein ymmärrä tuota pointtia. Sitä ei ole tarkoituskaan pitää virallisena kehitysapuna. Minusta tämä liittyy enemmänkin tähän yksityisen sektorin välineiden keskusteluun. Ja vientitakuisiin, jotka eivät ole ikinä virallista kehitysapua, eikä niitä pidä sellaisena pitää. Thank you. Oh, Elish, Elish Line. Eli Kiitoksia että Eli, Eli Line. Ja sitten Meri voi lopuksi. Thanks, sorry for the delay. Kiitoksia, kiitoksia. Paula tulee vähän myöhässä, mutta tämä on kiireinen päivä. Halusin vain tehdä pari kommenttia. Tiedän, että Heidi kertoi jo siitä, että viime kokouksessa työryhmässä maahanmuutossa kehityksessä keskustelimme myös näistä asioista. Ja täällä on tiettyjä huolenaiheita, jotka tulevat esille. Kuten totesitte, tällä hetkellä ei ole mitään tarkoitusperää käyttää näitä varoja tähän soveltavuuteen. Ja me tietenkin pyrimme tähän saa selkeyttää. Tavoite on sama meilläkin, että varojen osalta pitää katsoa selkeämmin, mitä käyttää maahanmuuttoasioihin. Mutta jos katsotaan sitä, mitä tapahtuu tällä hetkellä jo, on muuta selvää, että täällä on tiettyjä toimia. Kaikki tämä on aika, meillä on pieni ero näissä toimissa, ja joitakin näistä toimista ei pidetä varsinaisena kehitysprojektina. Joten huolenaiheemme on oikeastaan se, että tässä pitää olla joku uusi kriteeri, ja se pitää muokata sillä tavoin, ettei se salli sitä, että kehityskulut tavallaan mennä todellisia kehitystavoitteita vastaan. Totta kai me tiedämme, että täällä on ongelmiin sillä, että virallista kehitysapua käytetään ei-perinteisille alueille, vaikka esimerkiksi kun puhutaan lainoista tai jos puhutaan vaikka niin sanotusta sidotusta tuesta tai avusta, niin me toivoisimme, että jättäisin pois virallisesta kehitysavusta. Mainitsemme pari tietoa tästä vain. Viime vuosina me näemme, että, että virallisen kehitysavun lisääntyminen rauhan ja turvallisuuden osalta, se on lisännyt tietenkin tukea viime vuosikymmenenä. Eli tässä saattaa olla joku riski kuitenkin, että enemmän varoja ei sillä sekä kehitysvaikutusta, siis tavallaan, tavallaan käyttääkin muuhun, vaikka tämän pienen eron avulla, jota meidänkin vaikea meidän sitten valvoa, että mihin sitä käyttää ja vaikea tarkastella sitä. Joten kaikki pitää katsoa suhteensa muihin toimiin ja nähdään, että jos tällä vauhdilla, että tätä osuutta kuluista ei lasketa mukaan, joka puhutaan niin paisutettuna tukena, niin, niin EU ei pysty saavuttamaan tätä 0,7 ennen 2052 mennessä. Eikä tämä 2030 tavoite ei toimi. Ja tämä aikaisemmin, mikä on luvattu 2015, eikä jo jonkun aikaa sitten, voitaisiin vaikka nämä pakolaiskulut kokonaan poistaa näistä Koska me näemme, että käyttö kaikkein vähiten kehittyneisiin maihin on myöskin tietty ongelma, koska se yhä vähemmän ja vähemmän meidän apupudjetistamme. Ja tämä liittyy sitten samalla siihen, että uusia välineitä tarvitaan, vaikka tämä Trust Fund Afrikalle. Ja täällä on tiettyjä raportteja siitä, että nämä äh, rahastot tai muodot, niiden kuluista, jotka ovat ta- tavallaan näitä lähtömaita ja pitäisi tunnomme taas ne maat, jotka tukevat, tarvitsevat ehkä enemmänkin tukea sitten kuin nämä. Että tämä, tämä on se ongelma, mikä tässä on ja toivotaan, että, että jäsenvaltiot eivät unohda vastuita, joita heitä oli, kun puhumme täällä herra Steinerin kanssa – kokouksemme aikana täällä valiokunnassa, kun nähtiin, että e- jos ei EU ota johtavaa roolia kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanossa, niin kuka sen sitten tekee? Koska maailma muuttuu ympärillämme ja monet toimijat lipeävät vastuistaan, suuret toimijat jopa, joten tarvitaan enemmän sitoumusta eurooppalaisten hallitusten taholta. Maria, haluatko vielä kommentoida? Kyllä, haluaisi palata vielä tähän, että olet ihan, ihan samaa mieltä tästä vastauksesta, näistä maataloustuista vielä, jota olisin tarkentaa tänään. En ole ihan samaa mieltä, kun te toteatte, että uusi koodi eh, näille maahanmuuttajille voi avoimen, avoimuuden takia, kun EU on tämän ehdottanut tämän, että meidän pitää katsoa uudelleen integrointimenettelyt myöskin sellaisille henkilöille, jotka ovat pakotettu lähtemään, nekin lasketaan mukaan tähän. No tämähän ei vastaa kyllä tämänhetkisiä sääntöjä sitten. Tämä on oikeastaan vesittämistä, sääntöjen vesittämistä, ja tämä ei ole avoimuutta. Sitten vielä, että onko komissiolla muita aloitteita, jotka pyrkivät vesittämään tätä, ja tämän, tämän, tämän tämän blendingin. Ja tähän vastasi, että tässä on muutamia ajatuksia, jotka tällä hetkellä eivät ole onnistuneet. Ja sitten maataloustuotteiden tukeminen. Mm, tämä on minun ajatukseni. Jos me tässä pyritään vesittämään asioita, niin voidaan tätäkin ajatella siinä. Eikä oikeastaan lopuksi en saanut tähän ottanut vastausta, mutta niihin asioihin halusin vastauksen, sain kuitenkin sen. Kiitos tästä. Okay. Uh, commission, anything to respond to that or at least... Haluaako komissio vielä kommentoida näitä asioita? Ei. Uh, thank you. I believe there's a... Kiitos. Niin tässä on ehkä väärinkäsitys nyt komission esityksen suhteen liittyen tähän siirtolaisuuskoodiin. Minusta komissio ei aio kattaa kustannuksia, jotka aiheutuvat pakolaisten uudelleenasuttamisesta, jos he eivät halua palata takaisin. Tämä uudelleen sijoittaminen koskee pakolaisia, siirtolaisia kehittyneistä maista tai kehitysmaista, jos he ovat halukkaita palaamaan, mutta vain silloin, Tämä on se nykyinen sääntö, eikä siihen ole ehdot, sitä ei ole ehdotettu muutettavaksi, eli vapaaehtoisesta paluusta on kyse. Me emme aio muuttaa tuota. Um, and it's returned from... Ja paluu koskee tästä, tästä paluuta tästä tuen antajamaasta tuonne kehittyvään maahan. Ja sitten nämä muut kohdat, jotka otettiin esiin, jotkin kustannukset ovat tämän virallisen kehitysapumääritelmän sisällä. Ja sitten puhuttiin tästä sidotusta avusta. Tästä keskustelemme kansalaisjärjestöjen kanssa. He haluavat, että tämä sidottu apu otetaan pois tästä virallisesta kehitysavusta. Sidottu apu on aina ollut osa virallista kehitysapua ja sellaisena se myös pysyy. Minä vastaan myös kehitys, kehityksen tehokkuudesta ja tiedän kyllä, että vaikka se sidottu apu on, on vähemmän tehokasta, niin se on edelleen silti virallista kehitysapua. Ja nämä lainat sitten maissa, joissa no, yritämme itse asiassa kattaa enemmän näistä lainoista tällä virallisella kehitysavulla. Se on Adisin ohjelman hengen mukaista. Ja siellä ohjelmassaan sanotaan, että velalla ei voi kehittää maita. Me tarvitsemme muita resursseja. Virallista kehitysapua käytetään katalysaattorina muiden resurssien paikalle saamiseen. Ja se pitää nyt jotenkin heijastua tässä. Eli käytetään virallista kehitysapua saamaan paikalle ja aikaan muita resursseja ennen kaikkea yksityiseltä sektorilta. Eli tässä on takana ihan järkevä logiikka jotta saadaan näitä lainoja katettua muilla tavoin. No sitten nämä lainan ja tuenantajien pakolaiskustannukset, ne ovat olleet tuolla kehitysavussa jo vuosia, mutta tämä lisääntynyt pakolaisten määrä on johtanut virallisen kehitysavun kasvuun EU:ssa viime vuosina. Vuonna 2016 nämä pakolaiskustannukset olivat 25 prosenttia virallisen kehitysavun kasvusta EU:ssa kokonaisuudessaan. Pakolaisten liike on suurelta osin pysähtynyt ja nyt sitten mekaanisesti on tehty niin, että pakolaiskustannukset otettiin viralliseen kehitysapuun vain siksi yhdeksi vuodeksi. Ja nyt oletamme, että niiden laskeminen viralliseen kehitysapuun laskee viime vuodelle, vaikkakin jäsenvaltiot luultavasti sisällyttävät nämä kulut viralliseen kehitysapuunsa vielä muutaman vuoden ajan, mutta odotamme siis, että tuo osuus virallisesta kehitysavusta laskee viime vuoden, vuodenkin kohdalla se on odotettavissa. Virallinen kehitysapu vähiten kehittyneille maille, kyllä, kuten sanoin aiemmin, se on eräs suuremmista Me EU ei vieläkään täytä tavoitteitaan näille vähiten kehittyneimmille maille, ja siitä pitää jäsenvaltioiden kesken, siihen pitää saada parannusta aikaan. Kiitoksia. Eli sinun täytyy kommentoida lyhyesti. Charles Görens haluaa myös kommentoida. Uh, uh, thank you for Aivan lyhyesti haluaisin kiittää tästä vastauksesta ja todeta myös sen, että me emme kyseenalaista komission ehdotusta, vaan vastustamme tätä ajatusta, että nämä lahjoittajan kustannukset voitaisiin ottaa huomioon virallisena kehitysapuna. Tähän mainitsette nyt näitä yhdistettyjä tietoja Euroopan tasolla, mutta joissakin maissa, esimerkiksi omassa maassani Italiassa, tässä mennään kyllä kunnolla väärään suuntaan. Tiedoista kerran aikaisemmin ollaan nyt Italiassa 0,26 prosentissa. Jos jätetään pois sisäiset pakolaiskustannukset, niin ollaan vain 0,2 prosentissa. Jossakin maissa tämä tekee suuren eron, eikä tämä ole reilua. Tämä ei ole virallisen kehitystavun avun tarkoitus. Meidän mielestämme Euroopan unionin pitäisi hyväksyä tiukempia kriteerejä, niin että ainakin varmistettaisiin, tarkistettaisiin, kuinka aitoja nämä kehitysvaikutukset ovat näillä varoilla, koska se ei kyllä näy meillä. Niin, tämä on varmaan vaikeaa, koska nämä eivät ole komission sääntöjä, vaan OECDn DAC-komitean sääntöjä. Ja ei komissio noudattaa niitä, mutta komissio ei näistä päätä. Charles, tulit myöhässä paikalle, mutta jos haluat puhua, niin puhu lyhyesti. Meillä on vielä pari kohtaa esityslistalla. Oui, très brièvement, euh... Aivan lyhyesti. Tämä aihe, josta nyt keskustelemme, on tällainen asia, josta aina puhutaan, mutta se ei koskaan tapahdu. Tämä on nähty aikaisemmin. Komissio tekee parhaansa, jotta se saisi jäsenvaltiot liikkeelle kiitoksia vain komissiolle, mutta ei komission pitäisi täällä olla, vaan jäsenvaltioiden pitäisi olla täällä tänään. Jäsenvaltiot ovat niitä, joiden pitäisi kertoa meille, miksi ne eivät kykene saavuttamaan tavoitteita. Jäsenvaltioiden pitäisi sanoa meille, ovatko ne tehneet näitä lupauksia. Kyllähän me tiedämme, että näin on käynyt. 0,7 prosenttia on luvattu kaksi vuotta sitten ennen Addis Abeba. 15 vuotta sitten myöskin on näin on luvattu mitä tässä nyt nähdään? Ei tämä ole mikään petettyjen lupausten hautausmaa, vaan pikemminkin lupausten kierrätyskeskus. Lupauksia tehdään ja sitten niitä ei, niistä ei pidetä kiinni ja sitten ne annetaan uudelleen vuonna 2025, 2015 ja aina 15 vuoden välein. Vuonna 2030 annamme samat lupaukset taas. Täällä valiokunnassa on sanottukin, että jäsenvaltiot, jotka ovat tämän lupauksen antaneet ennen Addis Abebaa, jotka olivat 0,4 prosentissa, jotka eivät ole tehneet yhtikäs mitään sen jälkeen, eivät koskaan saavuta 0,7 prosenttia vuonna 2030, koska niiden olisi lisättävä kehitysapua 0,2 prosentille joka vuosi. Jos tätä ei lineaarisesti toteuteta, niin voidaan odottaa koko juttu. Me voidaan tähän, voimme tähän keskusteluun palata. Minun mielestäni parlamentin ja komission pitäisi nyt liittoutua niin, että saadaan jotakin tiukempaa. Voidaan odottaa huhtikuuhun. Saamme sitten raportin siitä, en tiedä minkälainen se on, mutta pettymys se tulee olemaan joka tapauksessa. Ja minusta siihen mennessä on pohdittava, millainen strategia voitaisiin hyväksyä niin, ettei meitä enää tällä tavalla vedätetä. Kiitoksia, Charles. Voit tehdä esityksiä koordinaattoreille. Oliko komissiolla vielä lisättävää? Niin kuin sanoin tässä Elille, niin tämä OECDn DAC-komitean säännöt eivät ole komission käsissä. Tästä täytyy lobata hallituksia. Ja aivan kuten Charles sanoi, hallitukset ovat monesta asiasta vastuussa ja jos ne eivät painosta OECD-sääntöjen muuttamiseen, niin sitten ne eivät muutu, eivätkä toimet muutu, eikä tavoite täyty. Ihan lyhyesti vielä. Meidän on unohdettava tämä sinisilmäisyys ja uskoa, että, kyllä tässä vielä näin käy. Ei se tule käymään näin. Me tiedämme oikein hyvin ne, jotka ovat onnistuneet yhdistynyt kuningaskunta, koska se otettiin lakiin mukaan. Kyllä nyt on tehtävä sitovia sitoumuksia niin, että ne, jotka ovat lupauksen antaneet, joutuvat tilivelvollisiksi parlamenteille sekä kansallisessa parlamentissa että myös täällä. Kiitos. Niin otetaan tämä esiin, kun kansalliset parlamentit tulevat tänne. Kiitoksia tästä. Sovimme, että palaamme asiaan tuon New Yorkin kokouksen jälkeen koordinaattoreiden kokouksessa voidaan keskustella, miten me voimme pitää painetta yllä parhaamme mukaan. Sitten siirrytään viimeiseen kohtaan esityslistalla, eli 22 kyselytunti. Siellä on kaksi kysymystä. Ensimmäinen on minulta ja se on komissiolle. En lue koko tuota kysymystä, kerro vain mistä on kyse. Human Rights Watch on tehnyt raportin Tansaniasta ja tämä johtui siitä, että Tansanian presidentti antoi lausunnon, jonka mukaan nuoret tytöt, jotka ovat raskaana tai nuoret kouluikäiset äidit, heidät pitäisi erottaa koulusta. Ja minä halusin kysyä komissiolta, että tuntevatko he tämän Human Rights Watchin raportin, ja jos ovat lukeneet sen ja tietävät siitä, niin ovatko keskustelleet Tansanian viranomaisten kanssa tästä sillä tämä näyttää aikamoisen epäreilulta erottaa nuoria tyttöjä koulusta sen takia, että he ovat raskaana tai ovat saaneet lapsen. Kukas, kukas komissiosta onkaan paikalla? Esitelkääpä itsenne, kun puhutte. Michel Labeu, I'm the deputy head of... Olen Michel Labeu ja olen tuolta Afrikan sarven asioita käsittelevältä osastolta. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Euroopan komissio on hyvin tietoinen Human Rights Watchin kertomuksesta. Se on toimitettu komissaari Mimitsalle 13. tammikuuta viime vuoden jälkeen EU-valtuuksien valtu- ja delegaatioiden kanssa Dora Salamissa on seurannut äh, tarkkaan teini-äitien tilannetta. Äh, olemme hyvin huolissamme tästä tilanteesta 2017 vuoden alussa Tansaniassa komissaari Mimitsa esitti tämän asian ulkoasiaministerille ja kansalaisjärjestöille, ja asian palattiin jälleen vuoropuhelussa joulukuussa 2017 artiklan 8 mukaista kotonu sopimuksessa mukana ulkoasiaministeri. Tähän huoleen on palattu useaan kertaan virallisissa ja epävirallisissa kokouksissa Tansanian viranomaisten kanssa sekä korkeammalla tasolla että myös poli- hallinnon tasolla että myös poliittisella tasolla. Komissio ja jäsenvaltioiden e-, edustajat ovat myös ilmaisseet huolensa e, eri julkisissa tapauksissa mukaan lukien e, naisten sukupuolten selvomista ja lapsiavioliittoja koskevassa tapahtumassa ja muissa kansainvälisissä tapahtumissa. 27 prosenttia teiniäidistä ovat raskaana tai äitejä. Tansanian teiniäitien määrä on korkein maailmassa. EU pyrkii auttamaan Tansania niin, että puututtaisiin siihen, mikä johtaa tähän tilanteeseen ja seksuaaliseen väkivaltainen avioliittoihin. Samanaikaisesti EU haluaa tukea näitä nuoria no, naisia, jotka ovat jääneet koulun ulkopuolella ja Meillä on laajempia ohjelmia, joissa tähän puututaan. Ottaen huomioon, kuinka tärkeä asia on, on suunniteltu, että viidellä miljoonalla lisättäisiin Tansanian budjettiosuutta EKRstä, niin että voitaisiin kehittää uusia toimia, joilla autettaisiin tyttöjä ja naisia. on e täydentäen ja EUn humanitaarista äh, ihmisoikeusstrategian mukaisesti seuraava, seuraavassa pyyntöjen pyyntö, seuraavalla pyyntökierroksella pyydämme hankkeita tätä tukemaan. Tasania, Tasania on yksi edunsaajamaa maista. Se on 20 miljoonaa 2016-2018. Hänellä teiniäidit ovat eh, kohderyhmänä. Niille, heille pyritään tarjoamaan enemmän perhesuunnittelua ja ja muuta palvelua. 2018 EU-delegaatiossa on kiinnitetty huomiota sukupuolten välisen tasavaltavirtaistamiseen ja, ja teini-äitien tilanteeseen. Nämä asiat ovat sellaisia, joihin EU on kiinnittänyt huomiota eri välineidensä kautta myös kansalaisjärjestöjä, jotka pyrkivät estämään naisten sukupuolielinten silpomista ja, la, la, ja lapsia mielityttöjä. Tansanissa kuin sukupuolen valtavirtaistaminen on ala, jolla tehdään yhteistyötä muun muassa maatalouspuolella. Meillä on myös yrityksiä apuohjelmia, joilla pyritään antamaan lisää tukea naisten oikeuksille olemme yhtä mieltä huolestaneet, ja tämä on asia, johon on todella tarkkaan paneudettu aivan komission korkeampaa tasoa myöten. Kiitoksia. Minulla ei ole tähän lisäkysymyksiä. Vastaus oli selvä ja hyvä, että otatte tämän asian vakavasti. Kun meillä on kaikkia näitä hankkeita ja ohjelmia, niin valvommeko jotenkin sitä, mikä on se yleinen teiniraskauksien taso ja sitten tavallaan mitataan sitä, että onko näillä ohjelmia vaikutusta esimerkiksi teiniraskauksien määrään. Tiedetäänkö, vaikuttavatko nämä ohjelmat, saavatko naiset enemmän esimerkiksi perhesuunnittelupalveluita, onko naisilla enemmän valinnanvaraa. Niin tässä vaiheessa meillä on tieto siitä, kuinka suuri osa tytöistä on raskaana. Osuus on todella suuri. Meillä ei ole konsolidoitua seurantatietoa näistä mainitsemistasi indikaattoreista, mutta tämä on sellainen asia, jota todella tulisi kyllä tarkastella lähemmin, jotta meillä olisi parempi näkymä siihen, miten toimemme vaikuttavat. Niin sitten tiedettäisiin, minkälaiset toimet ovat kaikkein tehokkaimpia Kiitoksia. Sitten meillä on toinen kysymys Maria Hoibuhilta. Ja tämä kysymys koskee tapaamista säätiöiden kanssa. Se järjestettiin 19, tai järjestetään 19. maaliskuuta. DG Devko sen järjestää. Ja kysymys on, että ketkä on kutsuttu paikalle, ovatko ne yksityisiä toimijoita – Eli läpinäkyvyydestä on kyse. En tiedä, kuka tähän komissiosta vastaa. Olkaa hyvä. Afternoon. Eh, Rosario Pinto, Paes. Rosario Pinto, kansalaisyhteiskuntapääosastolta. Ensinnäkin haluaisin kiittää kunnianarvoisia jäseniä, että teitä kiinnostaa meidän työ, työmme näiden säätiöiden kanssa. Ja komissio tietää näin tärkeän roolin, joka säätiöillä on kehitysasioissa. Ne ovat katalysaattoreina, antavat myöskin rahoitusta tutkimukseen ja tukevat demokratian leviämistä. Monia malleja on käytössä näissä eri malleissa. On säätiöitä, yksityisiä säätiöitä ja yhteisöperusteisia säätiöitä. Niiden tavoitteena on tietenkin kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen. Etsimme myös erilaisia mahdollisuuksia tähän. Teemme yhteyksiä yhdistetään myöskin säätiöiden kanssa vuoropuhelussa, kumppanuudessa, säätiöiden ja muiden päätoimijoiden kanssa. Me oli ensimmäinen kokous, jossa oli jäsenvaltiot mukana, kuinka voidaan tehdä yhteistyötä säätiöiden kanssa ja kuinka voidaan vaihtaa kokemuksia. Tämä oli tammikuun lopulla. Nyt komissio on tekemässä tätä jatkotoimintaa, jotta voidaan tutkia sitä, onko niillä lisäarvoa, että tehdään yhteistyötä heidän kanssaan, jotta voidaan näin tehdä tiukkaampaa yhteistyötä kumppanimaissa. Ja tässä kerätään tällainen säätiöiden verkosto alueellisella ja kansallisella tasolla Euroopassa ja kumppanialueella, heidät kutsutaan tähän paikan päälle. Ja myöskin muitakin toimijoita, jotka tekevät yhteistyötä, yhteistyötä näiden kanssa, UNDP kanssa muun muassa, jotta voidaan heidänkin kokemus mukaan. Ja katsomme sitä, miten yhteistyötä voidaan tehdä ja miten voidaan ottaa huomioon jo olemassa olevassa työssä, kuten mikä on myöskin EU-rooli tässä. Pyrimme katsomaan erilaisia alueita, jos voidaan kerätä tietoja ja katsoa, että onko jotain konkreettisia seuraavia askelia olemassa, joita voidaan tehdä. Tämä kokous on ensimmäinen askel tällä tiellä, tähän, tämä, strateginen lähestymistapa näiden sidosryhmien kanssa. mä yhdistää heidän työtään muidenkin toimijoiden kanssa, koska ovat yhä tärkeämmässä roolissa kehityskentällä. Kiitoksia. Kiitokset tästä vastauksesta, mutta en tiedä, mitkä muille nyt tässä on tilanne. En minäkään vielä ymmärrä, mitkä säätiöt se todellakin olivat. Ettehän te nimenne niitä nimiä ollenkaan. Te sanoitte vaan, minkä tyyppisiä säätiöitä siellä oli. Mutta meitä kiinnostaa sitä, minuakin kiinnostaa tietää, ja ehkä myöskin valiokunnan kollegat haluavat tietää myös, mitkä säätiöt todellakin siellä olivat sitten. Kiitoksia kysymyksestä. Voin listata tässä nyt ne säätiöt. Ne ovat verkostoja. Me teemme töitä vain verkostojen kanssa. Se on se tapa, jolla me teemme yleensä yhteistyötä tässä yksikössä kansalaisyhteiskunnan kanssa –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 Maria, is that, that satisfactory? Riittikö tämä vastaus? Hyvä, kiitoksia komissiolle tästä tiedosta. No niin, siihen päättyy kyselytunti ja nyt 23 muut asiat, sellaisista ei ole kerrottu. Seuraava kokous, seuraavat kokoukset ensi tiistaina 27. helmikuuta tärkeä kuuleminen yhdessä maatalousvaliokunnan kanssa, miten äh, maatalous politiikka voi toimia kehitysalalla. Te halusitte tämän yhteisen kokouksen ja toivon, että tulette sinne runsaslukuisina paikalle. Minä en pääse sinne, mutta kollegat toivottavasti tulevat paikalle. Vähintään yksi per ryhmä olisi toivottavaa. 6. maaliskuuta on tärkeä kokous 8.30. Se on ylimääräinen kokous, johon komissiojäsen Mimitsa tulee paikalle. Se on suljetuin ovin. Ja sitten seuraava tavallinen kokous 9, 19. ja 20. maaliskuuta. Päätän kokouksen 18.15. Kiitokset tulkeille. Teillekin varmasti sopii tämä aikaisempi lopetus. Kiitoksia.